Ladies and gentlemen, welcome and be seated. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Olkaa hyvä, istuutukaa. Ladies and gentlemen, welcome to this hearing. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän kokoukseen, jonka aiheena on transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus TTIP ja siihen liittyvät säännösnäkökohdat ja ISDS, kuten myöskin välimiesmenettely. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne Intavaliokunnan nimissä ja rinnakkaispuheenjohtajana on Beont Lange, joka on Intan puheenjohtaja. Ja sitten täällä on myös mukana juurivaliokunta, jonka puheenjohtaja minä olen. Tämä kuuleminen seuraa kuulemistilaisuutta, joka pidettiin juurivaliokunnassa viime vuoden helmikuussa, jonka nimi oli säännöskoherenssi ja EU-lainsäädännön yhteensopivuus TTIP-yhteyteen. E Sopimuksen löytäminen Yhdysvaltojen ja EUn välillä joka koskee sääntelynäkökohtia TTIP-neuvotteluissa, on erittäin oleellista, jotta voitaisiin mennä eteenpäin yksittäisissä toimialakohtaisissa kysymyksissä. Paneelilla on tänään kaksi lähestymistapaa. Yhtäältä akateeminen sellainen, jossa keskustellaan yleisestä tai horisontaalista lähtökohdista lähtien näitä kysymyksiä. Ja sitten käytännönläheinen lähtökohta, jossa katsotaan niitä eri käytännön ongelmia, joita esimerkiksi autoteollisuudessa on, kun eri sääntöjä tulee harmonisoida, jotka koskevat teknologiaa, turvallisuutta, tuotantomenetelmiä ja ympäristöä. To further discussing the regulatory aspects of TTIP, the ja kun puhutaan t T-tipistä, niin siinä on meillä myös paneeli, joka käsittelee juridista keskustelua mahdollisista vaihtoehdoista kiistaratkaisuksi kansainvälisen lainsäädännön alaisuudessa, jotka ovat olemassa, jotka nyt, tai jota voitaisiin kehitellä T-tippiä tai vastaavia sopimuksia varten. Tai sitten se mukaan lukien myöskin kansalliset tuomioistuimet, jäsenvaltioiden väliset kiistojen ratkaisut – investoijien ja jäsenvaltioiden väliset kiistojen ratkaisut tai ISTS kahdenvälisissä sopimuksissa tai komission ehdottavat TTIP kansalliset kuulemiset. Sitten pysyvät kahdenväliset tuomioistuimet, joissa käytetään kansainvälistämistä, mm, kansainvälisiä tahoja kuten VTOta, mahdollinen investointi, tuomioistuin ja välimiesmenettely ja niin edelleen. Itävaliokunta vastaa Euroopan parlamentissa kysymyksistä, jotka liittyvät kauppasopimuksiin, joilla hallinnoidaan talous- ja investointisuhteita, kun taas juurivaliokunta on vastuussa – EU-lainsäädännön soveltamisesta ja valvomisesta ja yhteensopivuuden tarkastelusta, kuten myöskin kansainvälisen lainsäädännön tulkinnasta, sikäli kun se vaikuttaa EU-hun. Parempi lainsäädäntö ja EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen, kauppa, lainsäädäntö, siviililainsäädäntö, prosessioikeus ja muu yhteistyö siviilikysymyksissä. Siitä syystä meidän kaksi valiokuntaamme ovat sopineet siitä, että pidetään yhteis- kokous. Näin hyödynnetään molempien valiokuntien asiantuntemusta ja henkilökuntaa molemmista aiheista. Käyty kuulemistilaisuus on erittäin oikea-aikainen, varsinkin kun ottaa huomioon, että komissio on julkaissut löydöksensä ISDS-neuvotteluista alle kaksi viikkoa sitten. Ja seuraava TTIP-neuvottelukierros pidetään Brysselissä ensi viikolla ja tuo kierros ensimmäistä kertaa keskittyy näihin kysymyksiin. Nyt annan puheenvuoron Bernd Langelle, jotta hän voi tehdä alustavat kommentit ja olla ensimmäisen paneelin puheenjohtajana, jossa puhutaan ISTS-välimiesmenestelystä. Herzlichen Dank. Kiitos paljon. Hyvät kollegat, kiitos kollega Svoboda. Luulenpa, että on hyvä käytäntö, että me yhdessä käsittelemme näitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Ja kun puhumme kaupan, kauppasopimusten oikeudellista koherenssista, niin on tärkeää ja hienoa, että voimme käsitellä tätä asiaa yhdessä. Ja tänäänhän kyse on kahdesta seikasta. Ensinnäkin sijoitussuojasta, investointisuojasta ISDS-mekanismilla ja sitten toiseksi sääntelyyhteistyöstä. Ja kollega Svoboda sanoikin tämän aivan oikein. Ensi viikolla on kahdeksas neuvottelukierros ja silloin käsitellään ennen kaikkea sääntelyyhteistyötä. Toiseksi meillä on tämän ists kuulemiskierroksen tulokset nyt pöydällä ja aiomme nyt tehdä niistä johtopäätöksiä. Ja kolmanneksi Euroopan parlamentissa aion tehdä väliarvioinnin TTIP-neuvotteluista. Tästä tulee päätöslauselma, esitys Ja asiasta vastaavat valiokunnat tietysti käyttävät omaa osaamistaan kukin. Tämä päätöslauselma sitten tulee äänestykseen toukokuussa. Ja näin voimmekin siirtyä kuulemisen ensimmäiseen osaan. Tästä keskustellaan hyvin kiistanalaisesti tällä hetkellä suuren yleisön joukossa, nimittäin investointisuojasta. Kuten kollega Svoboda jo sanoi, tässä ei ole kyse pelkästään siitä, onko ja sijoittajien valtionvälinen riidanratkaisu oikea väline, vaan kyse on yleisesti siitä kysymyksestä, miten voimme tehdä järkevää lainsäädäntöä sijoittamisen suojelemiseksi. Ja tämä, tästä on konsensus kaikkien keskustelujen osapuolten välillä, että meidän pitää kauppakumppaneiden välillä taata se, että investoinnit ovat suojattuja eivätkä ne ole epätasa-arvoisessa asemassa. Tämä pätee tietysti myös euro- sekä eurooppalaisiin investointeihin että EU-hun ulkomaalta tuleviin investointeihin. Vuodesta 2009 lähtien meillä on EU:ssa meillä on EU-sisällä vastuu tällaisista sopimuksista ja loginen seuraus tästä on se, että me keskustelemme siitä, mitkä ovat oikeita välineitä. Ja Kanadan, Singaporen, Japanin ja USAn kanssa tehtävät sopimukset – niissä on kyse myös investointisuoja säännöksistä. Mehän olemme tehneet myös Myanmarin ja Kiinan kanssa sopimuksia, jotka katsovat pelkästään sijoitussuojan ja, ja Etelä-Korean kanssa tehdyssä sopimuksessa taas ei ollut tällaisia säännöksiä, eli sopimuksia on monenlaisia tällä alalla. Meidän pitää tässä olla hyvin tarkkaavaisia, ei pelkästään TTIPn kohdalla, vaan pitää ottaa huomioon, että EU:ssa on noin 1400 investointisopimusta. Vuoteen 2009 tämä asia oli äh, itse jäsenvaltioiden toimivallassa ja nyt asia on, tilanne on sitten muuttunut ja vuoden 2012 lainsäädännön perusteella meillä on myös velvollisuus tarkastella näitä 1400 investointisopimusta, vastaavatko ne siis EU-lainsäädäntöä ja arvoja. Eli tämä aihe on todellakin keskeinen eurooppalaisessa politiikassa ja siitä syystä olen iloinen, että meillä on täällä neljä asiantuntijaa, jotka käsittelevät sijoitussuojaa, mikä on oikea väline siihen, siis ei, eli emme käsittele pelkästään ISDS-mekanismia. Ja ensimmäiseksi tässä keskustelussa ISDS, äh, haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle herra Schlegel-Milchille. Olkaa hyvä. Thank you very much. And uh, Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä kanssanne edustaja ja siitä, että todellinen keskustelu järkevistä sijoitussuojasta ja sen mittaaminen EU-arvoja vastaan on hyvin tervetullut keskustelu. Olemme saaneet nähdä paljon keskustelua tässä talossa ja mielelläni palaan näihin perusasioihin, jos sopii. Ja esitän hieman meidän näkemystämme ISTS ja sen mahdollisista vaihtoehdoista. Aloitan toteamalla, mikä ISDS oikein on, ja sen jälkeen siirryn katsomaan sitä, miksi me itse asiassa suojaamme investointeja. Täällä näette tästä jäsentelystä, että kolmanneksi käsitellään sitten näitä perusfaktoja ISDSstä. Sen jälkeen puhutaan jostain perusväitteistä puolesta ja vastaan. Sitten tarkastellaan yhteenvetoa. Komissio tällä hetkellä on uudistamassa ISTS ja mitä voidaan sitten itse asiassa tehdä ja lisäksi vähän muuta vielä. Mistä siis tässä itse asiassa puhutaan? Se on aika yksinkertaista vastata siihen. Siinä puhutaan mekanismista, jonka avulla voidaan täytäntöönpanna tiettyjä kansainvälisiä velvoitteita. Ja kun sanon tiettyjä, niin tarkoitan hyvin mm, pientä määrää kansainvälisiä velvoitteita, jotka itse asiassa ovat ensinnäkin velvoite olla syrjimättä sen jälkeen, kun sijoittaja on omalla alueella – Toiseksi ilman kunnollista korvausta varoja ei oteta pois ja että kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Tässä on tietysti vaikea määritellä sitä. Meillä on hyvin kapealainen määritelmä, sillä neljänneksi se, että varat voidaan siirtää maasta ulos ja maahan sisään. Sanoin tämän yksityiskohtaiseksi, koska meidän täytyy tehdä selkeäksi se, että kistojen ratkaisu ei ole olemassa missään muussa velvoitteessa, vaikka se olisikin osa vapakauppasopimusta. Siinä puhutaan markkinoille pääsystä tai julkista hankinnoista tai sääntelyyhteistyöstä. Mikään tästä ei ole täytäntöönpantava tai osa ISDS. Meillä on vain nämä neljä perussäännöstä. Lisäksi, ja tämä on kaikkein tärkein kohta, niin se ei ole olemassa sitä varten, että voitaisiin kompensoida niistä voitosta on tehty. Se on aivan toinen asia. Ja toinen kysymys koskee sitä, miksi meillä nämä säännöt on. Pääerona muihin taloudelliseen toimintaan on se, että investoinnit ovat pitkän aikavälin sitoumuksia – kontit voidaan lähettää muualle, jos kauppa ei enää onnistu, mutta investointeja, esimerkiksi vaikkapa öljylöydöksen porattavaa reikää ei voida niin vaan siirtää jonnekin muualle. Se on pitkän aikavälin sitoumus kolmanseen maahan. Ja siinä on selkeä ero verrattuna tavalliseen kauppaan. Lisäksi tämä myös parantaa tuon alueen houkuttelevuutta, sillä se tarjoaa näin jotkut vähimmäisvaatimukset ennen kuin upotetaan valtavan määrän rahaa hankkeeseen, joka on oman alueen ulkopuolella. Ja EUlla on tietysti tärkeä intressi tässä kysymyksessä. Lange mainitsikin jo sen, että jäsenvaltiolla on miltei puolet tästä määrästä. Miksi? Koska Meillä on noin puolet maailmanlaajuista investoinnista yhteensä. Ne, on, ne ovat EU-lähtöisiä. Me olemme paljon suuremmat sijoittajat kuin muut kauppakumppanit. Sitä kenelläkään ei ole yhtä paljon edes Yhdysvalloilla. Tämän seurauksena me olemme myös järjestelmän suurimpia käyttäjiä. Noin puolet tapauksista vuonna 2013 tulivat EU-yrityksiltä, joista kaikkein merkittävän esimerkki oli Argentiinan hallituksen kanssa tehtyt EPF-sopi, epf sopimukset ja siihen liittyvät pakkolunastukset. Jos nyt tarkastellaan sitä, millä tavalla järjestelmä toimii ja onko tässä meidän sääntelyyksimääräämisoikeutemme panoksena niin 90 prosenttia tapauksista eivät ole lainsäädännön vastaisia, vaan ne ovat sitä vasta, millä tavalla laki on täytäntöönpanto. Maakunta on esimerkiksi ottanut pois jonkun toimiluvan vain kymmenessä prosentissa tapauksista olla lainsäädännön, jonkunnäköistä lainsäädäntöä vastaan. Ja tämän lisäksi edes suuret monikansalliset yhtiöt eivät ole mitenkään määrävässä asemassa, vaan tutkimukset osoittavat, että keskisuuret suuret yritykset kattavat noin 45 prosenttia, pk-yritykset 20 prosenttia ja sitten meillä on vielä yksittäisiä yksilöitä, jotka käyttävät järjestelmää haastakseen valtion oikeuteen. No puhutaanpa nyt sitten siitä, mitkä ovat pääargumentit tälle tai muille tavoille korjata näitä asioita. Ensimmäinen perustelu on se, että käyttäkää kotimaisia tuomioistuimia, ne ovat riittävän hyviä. Kotimaisissa tuomioistuimissa meidän täytyy selkeästi muistaa se, että kansainväliset velvoitteet sopimuksissamme suojata investointeja eivät ole suoraan sovellettavissa paikallisissa tuomioistuimissa – Meillä on niin sanottu epäsuora vaikutus näillä säännöksillä ja siihen on yksi syy. Se on se, että paikalliset tuomioistuimet eivät halua soveltaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Itse asiassa kotimaiset tuomioistuimet voivat mitätöidä toimenpiteen ja useimmiten eivät halua kansainvälisen velvoitteen mitätöivän toimenpidettä. ISDS mahdollistaa vain korvaukset. Se jättää muut huomiotta. Yhdysvallat on myöskin kieltänyt tämän suoran soveltuvuuden. ne ei halua paikallisen tuomioistuimen soveltavan kansainvälistä lainsäädäntöä, varsinkaan kun ne eivät voi saada samaa muissa maissa. Toinen kysymys tässä, hieman toista sitä jo mitä totesin. Kun kansainvälinen velvoite ei kun sitä ei sovelleta välittömästi suoraan, niin joka tapauksessa meitä ei auta tämän paikallisen järjestelmän vakaus. Kansalliset tuomioistuimet soveltavat paikallista lainsäädäntöä, eivät kansainvälistä. Ja Yhdysvalloissa esimerkkinä voidaan todeta, että mitään syrjintään liittyvää lauseketta ei ole. Se nähdään monissa oikeustapauksissa tällaista syrjimättömyyslauseketta ei koskaan sovelleta investointisopimuksiin. Ja toisena esimerkkinä, kun tässä nyt puhutaan T-tipistä, Yhdysvalloilla on 130 tapausta vetämässä VTOssa ja niissä useissa nimenomaan puhutaan e, tästä syrjimättömyyslausekkeesta VTO-lainsäädännössä. Ja Yhdysvaltain kansalliset tuomioistuimet eivät koskaan tule soveltamaan tätä vapakauppasopimuksen syrjimättömyyslauseketta. Sen sijaan meillä tässä on voimakkaana esillä lainsäädännössämme ja meillä on ehdoton oma etu siinä, että varmistamme, että meillä on joku toinen tapa toimia, jos jotain kansallista väylää ei ole avoinna. Toinen perustelu tässä keskustelussa on se, että miksei sitten käytetä valtioiden välistä kiistojen ratkaisua. Mehän kaikki tunnemme tämän järjestelyn VTOsta ja kansainvälisistä kauppasopimuksista. No tässä kuten jälleen totesin, 90 prosenttia tapauksista ovat äh, hallinnollisia toimenpiteitä vastaan. Jos käytetään tuota VTO-mallia esimerkkinä, niin silloin käsitellään muutama tapaus vuodessa ja ne ovat systeemisistä syistä esillä, mikä merkitsisi sitä, että valtioiden välisessä mm, kistoratkaisussa ei tulisi montakaan tapausta esille. Ja meidän edun, etujemme mukaista olisi tällainen järjestelmä luoda omille investoijillemme, koska sitten meidän täytyy päättää siitä, mitkä tapaukset otetaan käyttöön. Meidän täytyy toimia välittäjän jäsenvaltioiden välillä. Ja sijoittaja olisi yleensä äh, goodwillin armoilla tässä suhteessa. Tämä tietysti ehdottomasti vaikeuttaa tilannetta pienille maille, jossa ei ole niinkään paljon rahaa liikkeellä. Ja ne jäisivät silloin ilman suojelua. ISDSn perusmalli, eli se, että investoija itse tuo tämän asian esille, sopii parhaiten tälle alalle, mutta se ei merkitse sitä, että järjestelmä on täydellinen. Päinvastoin, olemme ehdottomasti saaneet jo tunnistaa useita kysymyksiä, joissa on nähty sitä, millä tavalla tätä järjestelmää voidaan parantaa. Olemme usein keskustelleet tästä asiasta täällä todeten, että meidän sopimuksemme Kanadan ja Singaporen kanssa tarjoavat tästä esimerkin. Niissä on täysi avoimuus, jotta vastaisin yhteen kritiikkiin, ja ne sisältävät tehokkaan järjestelmän riippumattomille mm, välimiesmenettelyille, ja niissä on selkeä valtion valvonta myös mukana. Ja tässä lopussa näytän teille vielä tällaisen miele- yhden mielenkiintoisen kalvon, jossa meillä on sarakkeissa kaikki ne parannukset, joita meillä on otettu mukaan Lissabonin järjestelmää jäsenvaltioissa, jotta saataisiin tällainen järkevä investointipolitiikka EU-hun. No, tämä on tietysti keskustelun alku, se pohjautuu tuohon neuvonpitoon, joka on aiemmin käyty. Meillä on ollut yksi kuuleminen, jos olemme saaneet kuulla muita osapuolia ja yleinen äh, ilmapiiri oli kovin skeptinen, ei erittäin skeptinenkin, mutta hyvin monet ovat tarjonneet hyviä ajatuksia sen suhteen, millä tavalla voitaisiin uudistaa järjestelmää. Ja olemme ottaneet esille neljä erillistä aluetta, jota haluamme syventää tulevaisuudessa. Meidän täytyy tässä suhteessa keskittyä vielä parempaan oikeuteen säännellä. Toiseksi täytyy tarkastella välimiestuomioistuinten toimintaa, varsinkin tässä eturistiriitatapauksessa. Kolmanneksi meidän täytyy edelleen katsoa sitä, millä tavalla kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden tulisi toimia yhteistyössä, jotta voitaisiin ei pelkästään välttää ongelmia, vaan myös jakaa tämän toimivaltuudet paremmin. Ja lopuksi meillä on varmaankin hyvin pitkälle konsensus sen suhteen, että valvonnan toinen taso olisi myöskin hyvin oleellinen. Näitä ehdotuksia esitämme pian ja kiitän siitä, että viitsitte kuunnella. Thanks a lot. That was very clear. And the... Kiitos. Tämä oli oikein selkeä esitys. Tästä komissiokanta tuli selväksi ja nyt seuraavaksi professori Freja Beitens, joka on Leiden yliopistossa oikeustieteen professorina. Hän on myös muissa toimissaan neuvonut kansainvälisiä järjestöjä ja yrityksiä sekä kansalaisjärjestöjä. Olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun saaneen kiittää teitä tästä mahdollisuudesta kertoa teille käytännönläheisemmin tästä asiasta komission puolelta, se mitä on tullut sanottua, niin kyllä olen samaa mieltä asioista. Haluaisin ottaa ihan lyhyesti kolme asiaa esille. Ensinnäkin, miksi meillä on investointilainsäädäntö ja miksi meillä on ISDS-järjestelmä. Siihen liittyen on olemassa väärinkäsityksiä, joihin törmää tuon tuosta tekstiä luettaessa. Ja sitten jos katsotaan kustannushyötykysymyksiä, mitä hyötyä pitäisi olla, jotta kustannukset olisivat perusteltuja. Ensinnäkin, miksi meillä on tällainen järjestelmä ylipäätään olemassa? Sehän luotiin, koska taustalla olivat mielivaltaiset pakkolunastukset. Kaikilla investoijilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet, eli samalta peru, per, pohjalta myöskin ihmisoikeus lainsäädäntöä luotiin. Alkuun oli olemassa diplomaattinen suojelu, eli että kotivaltio suojeli omiaan riittoja, riitatapauksessa, mutta tämä ei toiminut, koska kyse oli hyvin poliittinen ja mielivaltainen ratkaisumalli, joten oikeastaan yksityishenkilöllä ei ollut mitään mahdollisuuksia voittaa tai hakea muutosta tuomioon. Eli yksi ehdotettu ratkaisumalli olisi se, että siirryttäisiin valtioiden väliseen välimiesmenettelyyn, mutta mielestäni se ei ole hyvä järjestelmä, koska kansainvälisellä tasolla sitten ratkaistaan taloudellisia kysymyksiä, vaikka sille tasolle niitä ei pitäisi viedä. Ja välttämättä kanteissa ei huomioida mitään muita seikkoja kuin se, että kannattaisiko nyt hyökätä jollakin tavalla toista valtiota vastaan. Mitä tulee sitten näihin mainittuihin väärinkäsityksiin, niin haluaisin ihan lyhyesti todeta, että tämä järjestelmä ei ole tarkoitettu vain ainoastaan suurille yrityksille, vaan myöskin PK-yritykset näitä käyttävät. Useimmat tapaukset ovat sellaisia, että valtiot voittavat ja vaikka valtio häviäisi, niin yleensä vastapuoli saa pienemmän korvauksen kuin mitä alun alkaen oli lähdetty hakemaan. Ja kuten täällä oli sanottu, useimmat tapaukset, jotka tähän järjestelmään on tuotu, niin ovat oikeastaan unionin jäsenvaltioiden nostamia kanteita. Alankomaat, Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta, sieltä ne tulivat useimmat kanteet. Ja enemmän kuin Yhdysvalloista. Oikeastaan näitä unionin jäsenvaltiota vastaan kanteita ei ole nostettu. No ehkä Vattenfall-tapaus poikkeuksena, mutta koska tämä oli todellinen poikkeus, niin siksi se sai myöskin palsta tilaa. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan lainsäädännöstä, vaan myöskin hallinnollisista päätöksistä yksittäistapauksiin liittyen. Niihin haetaan muutosta. Mitä tulee sitten kustannushyötyanalyysiin, niin usein sanotaan, että kansalliset järjestelmät ovat riittäviä. Tietenkin tässä voidaan käyttää kansallista lainsäädäntöä, mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että mm, määräyksiä poliittisesti arkaluonteisissa kysymyksissä myöskin noudatettaisiin. Eli tässä on, voidaan puhua myöskin lojaalisuudesta omaa kotimaataan kohtaan. Ja olen kollegani kanssa samaa mieltä sen suhteen, kun hän totesi, että muissa järjestelmissä kansainvälistä oikeutta ei sovellettaisiin, mutta me olemme nähneet, että kansallisellakaan tasolla kansainvälistä oikeutta ei välttämättä johdonmukaisesti sovelleta. Eräs kansalaisjärjestö yritti unionin tuomioistuimessa nostaa kanteen, mutta se hylättiin. Eli kyse ei ole mistään automatiikasta, eli että kansainv- kansallisella tasolla sovellettaisiin kansainväliseen oikeuteen liittyviä määräyksiä. Ongelmana yleensä on se, että jos meillä on hyvä kansallinen järjestelmä, niin miksi pitäisi ottaa käyttöön kansainvälinen järjestelmä? Ja tarkoittaako se sitä, että haluttaisiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin poistaa käytöstä, sillä oikeastaan kansallisella tasolla lainsäädäntö on olemassa ja toimivaa lainsäädäntöä ihmisoikeuksien puolustamiseksi, mutta tältä osin ihmiset ovat eri mieltä. ISDSL pyritään puuttumaan törkeämpiin tapauksiin, eli kun kansallisella tasolla ei ole haluttu puuttua tilanteeseen laisinkaan, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jostain syystä asiaa ei voida käsitellä kansallisella tasolla, ja väärinkäsityksenä on se, että kansalliset järjestelmät olisivat edullisempia, sillä mehän tiedämme, että jäsenvaltiohan joutui maksamaan omat kustannuksensa ja sen lisäksi myöskin menettelyyn liittyvät kustannukset, eli ensin, ensin käräjöidään, sitten haetaan muutosta ja niin poispäin. Eli tästä saattaa syntyä melkoinen kustannuserä ja se on kyllä ihan perusteltava peruste. On tietenkin selvää, että parantamisen varaa on, parantamisen varaa todellakin löytyy ja Yksi parantamisen mahdollisuus piilee siinä, että sopimus voitaisiin kirjata siten, että nämä suojelut kohteet määritellään selkeämmin, eli tällaiset postilaatikofirmat eivät saa suojelua osakseen. Ja jos puhutaan esimerkiksi pankkialasta, niin sehän ei kuuluisi näiden sopimusten soveltamisalaan piiriin. Tämänhetkiset sopimukset ovat aika lailla epämääräiset, joten mitä tarkoittaa oikeudenmukainen, niin sitä ei voida suoraan sanoa. Sitten on olemassa myöskin poikkeusmahdollisuuksia, eli markkinoille pääsyn mahdollisuuden epääminen. Se on yksi vaihtoehto. Yhtä lailla voidaan käyttää niin sanottua sateenvarjolauseketta, eli sen varjolla kansallisia sopimuksia ujutetaan kansainväliseen foorumiin, jonne ne ei kuitenkaan kuulu. Ja yhtenä tärkeänä kommenttina on se, mitä löy- mikä löytyy monista eurooppalaisista sopimuksista, eli tällainen niin sanottu yhteiskuntapoliittinen suojelulausekeen käyttö. Sellainen mainitaan sopimuksessa, eli toimenpiteet, jotka liittyvät kansanterveyteen, ympär- ympäristöön ja ihmisoikeuteen, mutta tätä ei välttämättä Euroopassa kovinkaan laajasti ole vielä käytetty toisin kuin Yhdysvalloissa. Ja voidaan myöskin rajoittaa sitä, ketkä voivat nauttia ISDS-järjestelmästä. Ehdotuksena on se, että ensinnäkin pitää kansallisella tasolla käydä kaikki oikeusasteet läpi ennen kuin kansainväliseen välimiesmenettelyyn voi päästä. Vaihtoehtona on tietenkin se, koska tämä vähentää tietenkin kanteiden määrää, mutta kustannukset voivat räjähtää, sillä kansalliset menettelyt on ensin käytävä läpi ja sitten vielä kansainvälinen oikeudenkäynti, ja se johtaa myöskin pitkittyneeseen prosessiin. Tämä muistuttaa ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja voidaan sanoa, että jos 10-15 vuotta jutun käsittely kestää, niin sitä ei voida hyväksyä. Ja sitten on olemassa vielä tällainen niin sanottu valintalauseke, eli investoijat joutuvat, joutuvat päättämään, käyttävätkö he kansainvälistä vai kansallista järjestelmää, mutta molempia vaihtoehtoja ei voida samanaikaisesti hyödyntää. Kanteiden määrää voidaan rajoittaa myöskin sellaisella suojalausekella, jolla vältytään perusteettomilta kanteilta. Eli todellakin selkeästi perusteettomat kanteet voidaan heti kättelyssä hylätä, Ja tähän voidaan linkittää myöskin häviävä osapuoli maksaa periaate. Eli jos tällainen perusteeton kanne esitetään, niin silloin tämä investoija voi joutua kantamaan kaikki kustannukset, eivät ainoastaan jutun käsittelyt, vaan myöskin valtiolle lankeavat tai unionille lankeavat kustannukset. Ja vielä kolmaskin vaihtoehto on sovittelu, eli investoijille voidaan ilmoittaa, että sovittelu on pakollinen, eli lähtökohtaisesti sitä on käytettävä ehkäpä vaihtoehtona ISDS, ja jos sitä ei tehdä, niin silloin ei voida ylipäätään välimiesmenettelyyn päästä. Ja mitä tulee vielä tähän kustannushyötyanalyysiin, niin prosessissa pitäisi olla jonkinlainen turvajärjestelmä mukana. Eli kun suojelua on tarjolla ja kanne on nostettu, niin se ei tarkoita sitä, että jäsenvaltio tai unioni ei voisi suojella omia etujaan. Ja tämä voitaisiin hoitaa siten, että lisätään avoimuutta. Tällä hetkellä tuomiot ovat vasta julkaisemisen jälkeen avoimia tai julkisia, mutta voitaisiin antaa myöskin tarkempaa tietoa sen suhteen, mitkä ovat jäsenvaltion tai investoijan vetoomukset. Eli online ihmiset voivat seurata sitten näitä, tämän jutun käsittelyä ja tietävät, missä mennään. Naftaan liittyen tämä on jo tämänhetkinen tilanne, eli kerrotaan tarkemmin oikeudenkäynnistä tai välimiesmenettelystä, ja ihmiset ovat kiinnostuneita asiasta, ja tämä johtaa myöskin siihen, että tiedonlaatu paranee. Tietenkin voi olla sellaistakin tietoa, mitä emme halua julkaista, ja silloin voidaan käyttää poikkeus menettelyä, eli luottamukselliset kansalliset tiedot tai yrityskohtaiset tiedot, mutta tästä eivät päätä yritykset tai valtio, vaan tuomioistuin ja niitä määräyksiä sitten noudatettava poikkeuksetta. Yhtä lailla myöskin sopia osapuolet voivat saada tietoa näistä juttuun käsittelyyn liittyvistä asioista. Yhtä lailla tiedon voivat saada myöskin jäsenvaltiot tai kansainväliset järjestöt. Voitaisiin käyttää myöskin käytännön sääntöjärjestelmää. Ongelmana on se, että vain ainoastaan muutamat harvat välimiesmenettelyjärjestelmät käyttävät, ovat tässä mukana, eli samat ihmiset pyörivät järjestelmän ympärillä. Me voisimme ottaa käyttöön selkeät tiedot sen suhteen, että välimiehet joutuvat ilmoittamaan, minkälaisia juttuja he ovat käsitelleet. Ja komissio on ehdottanut tällaista välimiesluetteloa. Tästä on sovittu ennakkoon jäsenvaltioiden kesken, eli tämmöinen 340 luettelosta valitaan sitten nämä välimiesedustajat. Ja kuten täällä on jo sanottu, niin mielestäni meidän kannattaisi käyttää vaihtoehtoista ratkaisumallia, sillä tämä antaa järjestelmästä luottavan kuvan ja on olemassa mahdollisuus myöskin hakea muutosta tehtyihin päätöksiin ja että lainsäädäntöä ei voida käyttää epäoikeudellisesti, epäoikeudenmukaisesti hyväksi, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikissa tapauksissa kannen nostettaisiin. Jos katsotaan VTO-järjestelmää, niin sieltä löytyy tällainen vetomusjärjestelmä, mutta useimmiten muutoksia haetaan tehtyyn päätökseen. Ja kun tämä on ollut sellainen totuttu järjestelmä, niin oikeastaan oli tiedossa jo ennakkoon, minkälainen päätös tulee muutoksenhakuprosessin päätteeksi. Sitten on sanottu, että olisi järkevää perustaa pysyvä tuomioistuin. Tällainen voitaisiin muiden joukkoon vielä lisätä, mutta herääkin kysymys siitä, että halutaanko lähteä sille tielle, sillä tämä pysyvä järjestelmä tarkoittaisi sitä, että tarvitaan rakennus, tuomarit, henkilöstöä. Tästä syntyy melkoisia kustannuksia, onko siitä todellakin hyötyä. Se on toki yksi vaihtoehto, mutta me tarvitsisimme sopimuskohtaisen tuomioistuimen, eli pitäisikö jokaista investointisopimusta varten perustaa oma tuomioistuin. Siitä sitten sopisivat sekä EU että Yhdysvallat plus muut sopia osapuolet. Tuskinpa kovinkaan realistinen vaihtoehto se voi olla mutta minä en usko, että tällaisesta asiasta voitaisiin monenvälisissä keskustelussa päästä yhteisymmärryksen. Eli jos kustannushyötyanalyysiä tehdään, niin tietenkin täytyy parantaa täältä sopimuksia ja katsoa, ketkä voivat sitä hyödyntää ja minkälainen suojan taso on tarjolla, ja että voidaan käyttää myöskin poikkeusmahdollisuuksia. Ehkäpä olisi myöskin paikallaan katsoa, ketkä voivat päästä tähän ISDS-järjestelmään käsiksi, eli mitä pitää tehdä ennen kuin isds puoleen käännytään, eli että kansalliset järjestelmät käydään läpi, käytetään sovittelumenettelyä tai jotain muuta. Eli näin voidaan välttyä mielivaltaisilta tai perusteettomilta kanteilta. Tarkoituksena on kuitenkin vaalia avoimuutta ja myöskin muutoksenhaun mahdollisuutta. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on se, että annetaan kattavasti tietoa käyttöön. lainsäätäjät ja poliitikot ja kansalaisilla on tietenkin oikeus saada tietoa aiheeseen liittyen sitten katsotaan, mitkä kuuluvat mihinkin järjestelmään. TTIPin investointiluvulla olisi hyötyä. Tietenkään tämänhetkinen järjestelmä ei ole täydellinen, mutta tietenkin voidaan pohtia, että kannattaako lapsi heittää vesi pesuveden mukana pois, eli katsoa minkälaista hyötyä tämänhetkisestä järjestelmästä on. Eli kyllä on varmaankin järkevää lähteä kansallisten järjestelmien sijaan käyttämään unionin laajuista lähestymistapaa koska tällä tavalla saataisiin paremmat neuvottelumahdollisuudet suhteessa kolmansiin valtioihin ja muihin. Eli esimerkiksi neuvotteluissa Kiinan kanssa tämä voisi olla yksi valtia. Minun mielestäni jos tälle tielle lähdetään, niin silloin voidaan osoittaa, että koko investointilakijärjestelmää voidaan myöskin globaalilla tasolla parantaa entisestään. Kiitoksia. Kiitos. Tästä tuli selkeä viesti, että parantamisen varaa on paljon. Nyt kolmanneksi puhujana James Chan, joka ssa johtajana sijoitusyksikössä sijoitus- ja yritysasioiden yksikössä siis. Ja heiltä, heiltähän tulee vuosittainen raportti myös näistä asioista. Herrat Saan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on suuri kunnia olla kutsuttu tänne Euroopan parlamenttiin pitämään tämän esitelmän ja keskustelemaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Oletan, että ISDSstä on tässä, tällä foorumilla – puhuttu jo paljon. Haluaisin vain muistuttaa, että ISTS on täytäntöönpanomekanismi, jolla pistetään, pannaan täytäntöön kansainvälisten investointisopimusten säännöksiä. Eli ISTS ei pitäisi katsella yksittäin, vaan yhteydessä sää, säännösten kanssa, joita on kansainvälisessä investointisopimuksessa. On luontainen linkki olemassa näiden asioiden välillä ja nämä linkit pitäisi pitää mielessä, kun puhumme että jos emme puhu tässä kokonaispaketista, jossa puhutaan sekä näiden sopimusten sisällöstä että ISDS, niin uudistukset saattavat olla vain osittaisia. Olen valmistellut kirjallisen esitelmän ja haluaisin puhua nyt vain avainseikoista, en, ennen kaikkea niistä, jotka on tiedonannossa – tulleet korostetuiksi. Tässä esitelmässäni keskutan neljään seikkaan, nimittäin mitkä ovat suurimmat haasteet kansainvälisessä sijoitussopimuksessa ja sitten haluaisin kertoa avain faktoista nykyisissä ISDS-järjestelmissä ja haluaisin lisäksi tehdä yhteenvedon nykyisissä ISDS-järjestelmistä, mitkä ovat niiden edut ja haitat. Ja sitten haluaisin analysoida, miten voitaisiin mahdollisesti isdf järjestelmää uudistaa ja mitkä vaihtoehdot olisivat silloin käsillä. Aluksi haluaisin sanoa, että kansainvälinen sijoitusjärjestelmä on hyvin, hyvin monimutkainen järjestelmä. Saisinko tämän kalvon esille? Kiitos. 3236 investointisopimusta on sekä kahdenkeskisesti että monenvälisesti, eli vuoden, tämä siis vuoden 2014 loppuun mennessä meidän tiedostoidemme mukaan. Riidanratkaisu on tässä monimutkaisin aihealue, eikä ole mitään nopeita, helppoja ratkaisuja meidän mielestämme. Kansainvälisessä investointijärjestelmässä on kolme päähaastetta, nimittäin poliittinen päätöksenteko, hallitusten oikeus säännellä ja sitten kestävän kehityksen tavoitteiden mukaanotto näihin investointisopimuksiin. Olemme nähneet, että vain muutamissa sopimuksissa on kestävä kehitys otettu huomioon, vain näissä uusimmissa on menty myös tähän suuntaan. Ja kolmanneksi on järjestelmällisiä haasteita, koska tämä järjestelmä on niin monimutkainen ja koska kansainvälinen, kansainvälisten investointien lainsäädäntö on niin valtavan laaja-alaista. Nyt kun ennen kuin menen ISDC-järjestelmän mahdollisiin uudistuskeinoihin, niin haluaisin puhua ISDSn liittyvistä faktoista. Kokonaismäärä sijoittajien valtion välisille riidan, riidan ratkaisutapauksille on 568 vuoden 2014 loppuun mennessä. Eli, ja tästä näette vuosittain tapausten määrän kasvun. Ja suurin osa näistä kanteista tulee kehittyneistä maista, ennen kaikkea EU-sta. Yli 50 prosenttia kaikista tapauksista on tullut EU-sta ja USAsta on tullut 22, 22 prosenttia kanteista. Ja sitten eh, mitä tulee vastaajiin, niin 101 hallitusta on ollut vastaajana sadassa tai enemmässäkin tapauksessa ja yli 70 prosenttia tiedetyistä tapauksista olivat sellaisia, että ne kohdistuivat kehittyviin tai siirtymäkauden talouksiin, joissa hallitus on heikko. Kun katsomme ISDS suuremmassa kontekstissa, kontekstissa, niin ulkomaisten suorien investointien määrä on noin 26 biljoonaa US-dollaria vuoden 2014 lopulla ja siinä on mukana 104 000 monikansallista yritystä, joilla on yli 892 000 ulkomaista tytäryhtiötä maailmanlaajuisesti. Tässä siis ulkomaiset suorat investoinnit. Kun verrataan näihin valtaviin lukuihin, niin ISTS-tapauksia oli 608 vain. Nämä, nämä 608 on siis tapausta on tullut viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä vaikuttaa pieneltä luvulta, mutta jos otetaan mahdolliset muut tapaukset huomioon, noin kolmasosa on sellaisia, joista ei tiedetä, niin siltikin tämä luku on hyvin, hyvin pieni. Mutta tästä ei pidä katsoa pelkästään lukuja, sillä jotkut näistä tapauksista vaikuttavat keskeisiin politiikan alueisiin, kuten esimerkiksi energia, terveys, terveyspolitiikkaan ja muun muassa talouskriiseihin liittyviin toimiin. Eli joihinkin jos teidän tapauksiin liittyy valtava määrä rahaa. On siis tärkeää arvioida ISTSn kustannukset ja hyödyt huolellisesti. Ja näin voitaisiin löytää järjestelmä, joka palvelee parhaiten sijoittajien, hallitusten ja muiden sidosryhmien etuja. Ja sitten vielä ISDn eduista ja haitoista. En nyt toista enää mitään, koska nämä ovat varmasti tunnettuja täällä, joten menenkin suoraan ISD ja, ISD ja S-järjestelmän uudistamiseen, mihin suuntaan pitäisi mennä. Nyt enää ei kysytä, että, pitää, että ollako vai eikö olla, vaan kysymys kuuluu, että miten, mihin suuntaan pitäisi mennä, jos päätämme ISDS-järjestelmän lopettaa, tai sitten mitä parannuksia ISDS-järjestelmään pitäisi tulla, jos aiomme sen pitää yllä. Ensinnäkin ISDS ja aloitetaan näistä ah, vaihtoehdoista. Ilmiselvin oli siis se, että, että lopetetaan ISDS-järjestelmän täytäntöönpano. Tässä tapauksessa sijoittajat voisivat kääntyä kotimaisten tuomioistuinten puoleen isäntävaltiossa ja sitten olisi myös kansainvälinen riidanratkaisujärjestelmä. Eli ilman ISDS nämä kaksi vaihtoehtoa jäävät jäljelle, kuten puheenjohtajakin mainitsi. Kotimainen riidanratkaisu siitä, herra Slevimies puhuikin noista eduista ja haitoista jo, mitä, joita on, jos ö, luotetaan pelkästään kotimaisen riidan ratkaisuun, joten en tätä nyt toista, mutta tähän liittyy useita seikkoja. Ensinnäkin TTIPn tasolla missä määrin siis EUn pysyvä tuomioistuin puuttuisi tähän sopimukseen tai kansainvälisiin investointisopimuksiin ylipäänsä. Juuri tästä myös herra Schlegelmich jo puhuikin. Toinen seikka on taas se, että kaikki EUn sopimukset, ei pelkästään USAn kanssa tehtävä sopimus, vaan muidenkin maissa tehtävät sopimukset, joita tulee varmasti lisääkin, niin miten, miten näitä monimutkaisia investointisopimuksia voitaisiin käsitellä kotimaisessa tuomioistuimissa. Tässä on siis jonkinlaisia rajoituksia. Ja toinen vaihtoehto sitten se valtioiden välinen välimiesmenettely. Tämä on klassinen tapa ratkaista riitoja kansainvälisesti. Se on melkein kaikissa olemassa olevissa kansainvälisissä investointisopimuksissa. Ja se on tällainen riidanratkaisujärjestelmä ja tämä on myös VTOn ottama lähestymistapa kansainvälisiin kauppakiistoihin. Eli miksi ei sitten käännyttäisi tällaisen kansainvälisen riidanratkaisun puoleen? E, ilmiselvä etu tässä on se, että vähemmän voitaisiin käyttämään kansainvälistä välimiesmenettelyä. Eli sijoittaja luonnollisesti olisi oli, olisi kiinnostunut ajamaan etuja omassa sijoittautumisvaltiossaan, mutta sitten kuitenkin tuo sijoittautumisvaltio joutuisi ottamaan, ottamaan huomioon laajemmat poliittiset vaikutukset siitä, että syytetään toista valtiota kansainvälisen lain rikkomisesta. Eli tämä on heikkous tässä valtion välisessä välimiesmenettelyssä siirtäjä oli siis täysin riippuvainen oman maansa hallituksen halukkuudesta puuttua asiaan. Ja tämä olisi monessa tapauksessa vaikeaa. Pitäisi oman maan hallitus vakuuttaa siitä, että sopimuksen rikkominen on niin vakava, että hallitus hyväksyisi vaikeudet ulkosuhteissa tämän seurauksena. Tämä olisi aivan ilmiselvästi monille sijoittajille vaikea taistelu. Ja lisäksi tässä on vissi ero tämän valtion välisen välimiesmenettelyn käyttämisessä investointiasioissa ja sitten kauppakiistoissa. Kaupan, kaupan kohdalla tämä kiista nimittäin saa vaikuttaa koko maan kaup- kaupallisen tai taloudelliseen tilanteeseen, mutta investointiriidoissa sitten on, kyse, taas on kyse usein vain yksittäisestä sijoittajasta. Eli johtopäätöksenä ISDS-järjestelmän lopettaminen ja, ja muihin vaihtoehtoiden nojautuminen ei ratkaisisi tätä koko ongelmaa. Mutta meidän pitää myös puuttua huolenaiheeseen, jota on ISDSn suhteen, jos ISDS-järjestelmää päätetään pitää yllä. Ja tästä tulenkin seuraavaan osaan esitelmästä, niin miten ISDS-järjestelmä voitaisiin uudistaa. UNCTAD on tutkinut tätä asiaa vuosia ja olemme tehneet myös yhteenveron maailmanlaajuista keskustelusta ja me olemme löytäneet viisi uudistusvaihtoehtoa. Nämä viisi vaihtoehtoa ovat ensinnäkin se, että investoijien pääsy ISDSn pariin rajoitettaisiin ja käytettäisiin olemassa olevia yleisko, yleissopimuksia, esimerkiksi ö, tätä, tätä ISSIDn yleissopimusta ja UNCITRALin välimiesmenettelysääntöjä. Toiseksi voitaisiin räätälöidä ISDS-järjestelmää tarkistamalla yksittäisten kansainvälisten sijoitussopimusten ISDS-sääntöjä. Kolmanneksi voitaisiin luoda kansainvälinen sijoitustuomioistuin. Neljänneksi voitaisiin ottaa käyttöön valitusmekanismi. Viidenneksi voitaisiin edistää vaihtoehtoisia tapoja ratkaista riitoja, nimittäin sovittelua ja välitystä. Haluaisin keskittyä kolmeen uudistusvaihtoehtoon, josta, jotka mainittiin jo. Nimittäin tämä kansainvälinen sijoitustuomioistuin, tämä valitustaho joka vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä kaksi muuta vaihtoehtoa olisivat jotenkin vähemmän tärkeitä. Päinvastoin nämä vaihtoehdot ovat hyvinkin lupaavia, sillä niillä voitaisiin tehdä rajoitettuja, hyvin määriteltyjä uudistuksia, jotka olisivat helppo panna täytäntöön. Nämä kolme muuta ovat monimutkaisempia. Ensiksi tämä pysyvä kansainvälinen sijoitustuomioistuin, se johtaisi siihen, että nämä nykyiset ad hoc tuomioistuimet korvattaisiin pysyvällä kansainvälisellä sijoitustuomioistuimella. Ja siinä olisi tuomareita, jotka olisivat pysyvästi nimitettyjä valtioista tähän elimeen. Lisäksi siinä voisi olla myös valitusjaosto tällä taholla oli siis maailmanlaajuinen toimivalta sijoitusasioissa ja tällainen instituutio saattaisi parantaa ISTS-järjestelmän läpinäkyvyyttä ja legitimiteettiä sekä myös parantaa ennakoitavuutta ja koherenssia näiden sopimusten säännösten tulkinnassa. Ongelmana olisi sitten toimeenpantavuus ja, ja sopiminen valtioiden välillä. Tämä olisi vaikeus, mutta mahdollisuudet luoda tällainen kansainvälinen tai tällainen tuomioistuin olisi ehkä parempi, jos se luotaisiin esimerkiksi tällaisella alu, tietyllä alueella, vaan te, esimerkiksi TTIPn, TTIPn puitteissa. Silloin se tulkitsisi vain yhtä alueellista kansainvälistä investointisopimusta. Ja mm, on kuitenkin ongelmallista, olisivatko valtiot mak- valmiita maksamaan tällaisen tuomioistuimen kulut. Sitten muutoksenhaku välineestä. Tällä hetkellä on jo muutamia kansainvälisiä sijoitussopimuksia, jotka ovat menneet tähän suutoon, niissä on säännöksiä tästä asiasta, mutta toi täytäntöpano on vaikeaa. Monet ar- argumentit puhuvat tämän puolesta. Nimittäin tämä muutoksenhakutaho voisi korjata ö, ensimmäinen asteen päätöksiä, mutta ongelmia on, sillä näitä investointisopimuksia on yli 3000, joten täyden koherenssin saavuttaminen päätösten välillä olisi mahdotonta, sillä jokaista sopimusta on tulkittava omassa kontekstissaan. Tämä siis ei takaa koherenssia ja ennakoitavuutta. Kyllä tulen tässä puheeni loppuun pikkuhiljaa. Sitten vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät – tässä olisi kyse ei-sitovasta tavasta. Se olisi hyödyllinen tapa, mutta se ei pystyisi kuitenkaan korvaamaan muita mekanismeja. Eli lyhyesti sanottuna me tarvitsemme uuden mekanismin. Voisitko pikkuhiljaa lopetella puheenne? Kyllä, mielestäni tarvitsemme yhdistelmän lähestymistapoja. Me tarvitsemme tällaisen sekalähestymistavan vain yhden sijaan. Meidän, meidän pitää ISDS-järjestelmää tarkastella tämän kokonaissijoitusjärjestelmän puitteissa, jotta johdonmukaisuus taataan. Ja lisäksi tarvitsemme uuden sukupolven sijoitussopimuksia, jotka vastaavat tämän ajan haasteisiin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Puheenvuoro menee professori Steffen Hindelangille, joka on Berliinin Freie Universität yliopistosta. Hän te- lyhyesti esittelee Expo-pääosaston tilaamat tutkimukset vuodelta 2014. Professori Kyper, professori Pietse ja professori Hindelang ovat nämä, nämä tutkimukset tehneet. Olkaa hyvä. Very much. Puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada lyhyesti esitellä näiden kolmen tutkimuksen päälöydökset, jota Inta tilasi viime vuonna. Professorit Käyper, Pernis ja minä olemme olleet mukaan, mukana kovasti, jotta voitaisiin tarkastella tämän hetkistä keskustelua investointisuojasta CETassa, TTIPissä, Singapurissa ja muissa neuvotteluissa, joista tällä hetkellä keskustellaan. Aloitetaan siitä, mikä minun mielestäni on kaikkein tärkein viesti, joka on yhteistä näille kolmelle tutkimukselle. EU tulisi sisällyttää uudenaikaisia investointilukuja kaikkiin kattaviin vapaakauppasopimuksiinsa – tai silloin kun se on asianmukaista, sen tulisi neuvotella yksittäisistä investointisopimuksista. Näitä sitoumuksia tulisi myöskin tukea erilaisin riidanratkaisumekanismin. Jos otetaan mukaan moderneja investointilukuja EU-vapaakauppasopimuksiin, näin voidaan olla kehittämässä kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja samalla suojata eurooppalaisia investointeja ulkomailla. <clears throat> Tutkimukset ovat käsitelleet SETAn luonnostekstejä ja yleisesti ne kannattavat sitä edistystä, joka Euroopan unioni on saanut aikaiseksi tämänhetkisen investointijärjestelyn edistämisessä. Jos verrataan tätä aiempiin investointiratkaisuihin, jotka ovat nyt voimassa, SETA on aivan uudenlainen. Se esittää uuden mahdollisen investointisopimustavan Euroopalle. Siinä lainataan kanadalaista ja yhdysvaltalaista mallista ja siinä puoletaan asiasisältöisiä standardeja yksityiskohtaisemmin. Siinä puhutaan myöskin oikeudesta säännellä ja välimiesmenettelystä tehdään avoimempaa, eikä niin vinoutunutta. Kun samalla huomioidaan SETAn Sääntelyasiassa tapahtunut edistys kuitenkin jäljellä on viisi merkittävää haastetta. Neljä näistä viidestä ovat myös alueita, joita pidetään alueena, jossa pitää tehdä lisätyötä komission kertomuksessa, joka, keski, kes, joka koski online-neuvotteluita ja investointisuojaa isds sopimuksessa Nämä viisi osa-aluetta olivat seuraavia. Ensinnäkin tämänhetkinen SETA-teksti ei pelkästään riittämättömästi sisällytä kansainvälisiä, kansallisia juridisia järjestelmiä, vaan se myös vesittää Ranskan, Alankomaiden tai eurooppalaista oikeusjärjestelmää. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen kansainvälisellä puolella on jossain määrin vaihdettu siihen, että kansallisella puolella on vesitetty säännöksiä. Tämänhetkinen SETA-teksti ei luo minkäännäköistä valitustahoa, vaan vain epämääräisesti viittaa siihen. Juridiset virheet ja äh, tosiasialliset virheet tai äh, ristiriitaiset oikeustulkinnat on vaikea korjata tehokkaasti. Johdonmukaisuus tulkinnassa ja sopimuksen täytäntöönpanossa ei tule taatuksi. Kolmanneksi tämänhetkinen setateksti ei riittävästi hälvenä mahdollista julkisen yleisön, yleisön käsitystä oikeuslaitoksen vinoutuneisuudesta sijoittajien eduksi. Lisäksi välimiesmenettely voidaan käyttää jäsenvaltioissa miltei ainoastaan investoijien toimesta. Nämä tahot yhä edelleen joutuvat syytetyksi siitä, että ne edelleenkin vievät eteenpäin elinkeinoelämän intressejä. Neljänneksi tämänhetkinen SETA-teksti jättää hallinnolliset kysymykset, jotka mahdollisesti saattavat olla elintärkeitä prosessin tulokselle osaksi kansainvälistä organisaatiota, jossa eurooppalaiset voimat ovat perinteisesti ei-merkittäviä. Ja viimeiseksi väline, joka setatekstissä löytyy, ei välttämättä ole EU-sopimusten mukainen täysin, eikä ota myöskään huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeusmonopolia, eikä EU-lainsäädännön autonomiaa. Eurooppa sen sijaan tarvitsee riippumattoman innovatiivisen IST-mallin, joka suojaa sijoittajia ja ottaa huomioon Euroopan ja jäsenvaltion edut. Eurooppalainen ISTS-malli voi suojata investointeja ulkomailla kestävällä tavalla näin asettaen uudet globaalit kriteerit ja tarjoten kannustimia investoinnille. Samalla se sääntelee äh, hallituksen omistajuutta ja yksityistä omistajuutta kestävällä tavalla ja ottaa huomioon ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja sen, millä tavalla Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden <clears throat> arvoja viedään eteenpäin. Yhteenvetona voidaan sanoa, että sellainen eurooppalainen malli riittä, ottaa riittävästi huomioon kansallisen ja eurooppalaisen tuomioistuimen päätökset. Tämä mahdollistaa sen, että perusoikeudet tulevat täytäntöönpannuksi riittäväksi. Sen lisäksi voidaan ottaa käyttöön myöskin kansallisia muutoksenhakutoimia, jotka ovat riippumattomia kyseisestä kansallisesta oikeusjärjestelmästä. Tämä velvoitteen laajuus kattaa kaikki valitusmenettelyt on myöskin otettu huomioon, sitä on muokattu joustavasti. Toiseksi, eurooppalainen malli luo pysyvän valitusmenettelyn investointikiistoissa, jota ei pelkästään käytetä välimiesmenettelyissä tietyn EU-sopimuksen nojalla, vaan sitä mahdollisesti voidaan myös käyttää välimiesmenettelyyn kolmansien maiden kanssa käyttävissä sopimuksissa. Kolmanneksi, eurooppalainen malli lieventää käsitystä suosituimuusasemasta, joka sijoittajilla olisi. Tähän voidaan päästä, kun lisätään huomattavasti mahdollisten välimiesmenettelyn tekijöiden määrää, jotka nimetään toimipaikan mukaan, joka on tietyssä luettelossa. Tämän luettelon saa käyttöönsä itse asiassa jokainen lakimies, joka on pätevä käymään sijoittajien ja valtion välistä välimiesmenettelyä. Pitkällä aikavälillä myöskin se on hyvä ottaa käyttöön. Neljänneksi eurooppalainen malli myös delegoi hallinnollisia päätöksiä, jotka ovat tärkeitä välimiesmenettelyssä. Ja tämä mahdollistaa sen, että voidaan tarjota kohtuullinen vakuutus siitä, että toiminta on neutraalia Vaihtoehtoisesti Iksidin hallitus ei saa nauttia minkäännäköistä harkintavallasta hallinnollisissa päätöksissään SETAN tai muiden EU-sopimusten nojalla. Viidenneksi, eurooppalaisen mallin tulee suojata riittävästi EU-lainsäädännön ja tuomioistuimen oikeusmonopolin asemaa. Tämä saavutetaan vain, jos me saamme uudenlaisen EUn oikeusjärjestelmän aikaiseksi, joka ottaa sen huomioon. Kun syntyy kysymyksiä EU-lainsäädännöstä suhteessa välimiesmenettelyyn vaikkapa epäsuorasti, niin tuomioistuin saatetaan ottaa mukaan, niin että se voi tarjota sitovia tulkintoja, jotta voitaisiin välttää epävarmuutta. ISTS-teksti luonnos EU-sopimuksessa pitäisi esittää tuomioistuimelle juridista näkemystä varten ennen kuin se saatetaan päätökseen tai ratifioidaan tai ennen kuin sitä tilapäisesti sovelletaan. Kaiken kaikkiaan Euroopan komissio on menestyksellisesti kyennyt päivittämään investointiluvun setassa, joka hyvin pitkälti vastaa Pohjois-Amerikan kriteereitä. Jos sitä verrataan muihin sopimuksiin, varsinkin jäsenvaltioiden välisiin selkeät on nähtävässä parannuksia. Kuitenkin, koska mitään sopimusta vielä ei ole solmittu, tämä on nyt mahdollisuus Euroopalle ja sen parlamentille esittää ratkaisuja, jotka tekevät eurooppalaisesta investointisuojasta oikea-aikaisen, houkuttelevan ja kestävän seuraavien vuosien varalta. Kiitos. Thanks a lot for this, uh... Kiitos paljon tästä hyvin tarkasta esittämistä, joka puhui, pysyy vielä puheajassakin. Ja nyt sitten kysymys- ja vastaussessio jäsenille noin 20 minuuttia. Olkaa hyvä ja puhukaa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Nyt tässä on kyse kysymyssessiosta eikä lausuntosessiosta. Eli kysy- esittäkää kysymyksiä selkeästi ja ytimekkäästi ja sanokaa, kenelle tarkalleen ottaen kysymys menee. Tämä olisi varmasti paras menettelytapa. Ensiksi Emma McClarkin saa puheenvuoron. Chairman, and thank you for all our... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja kiitokset näistä alustuksista. Päähän sattuu, kun katsoo näitä tarjolla olevia mahdollisuuksia, mutta on selkeästi käynyt ilmi, että me tarvitsemme investoja suojaa jossain muodossa ja yksinkertaista ratkaisua ei löydy. Emme voi sanoa, että sitä ei oteta käyttöön ja jos katsotaan näitä tilastotietoja, niin kyllähän EUn investoijat tätä käyttäisivät, jos kuka. Joten meidän täytyy katsoa, miten järjestelmää voidaan parantaa ja huomioida täällä esitetyt kommentit nykyistä ISDS kehittääksemme ja varmistaaksemme, että suojaa myöskin tarjotaan. Minä olen kuitenkin huolissani seuraavasta asiasta, eli PK-yritysten rajallinen mahdollisuus käyttää tätä järjestelmää. Eli jotkut ehdotukset tekevät järjestelmästä vielä monimutkikkaamman, pitkäveteisemmän ja kalliimman, mutta oikeastaan me haluamme tarjota juuri PK-yritykselle tätä syöjää, jotta he investoisivat. Joten meidän täytyy pohtia sitä, että miten valituselin, voita, valituselin voitaisiin vielä lisätä, miten voisimme parantaa tätä tekstiä ja sen lähestymistapaa. Yksi konkreettinen kysymys professorille. Hänhän totesi, että meidän täytyy hyödyntää ISDS paremmin – jotta me tiedämme, miten voimme välttyä mahdollisilta ongelmilta. Ehkäpä professori voisi tarkemmin kertoa, miten tämä tilanne voitaisiin saavuttaa. Eli ei riitä, että sanottaisiin, että tällainen valituselin perustettaisiin unionin alueelle. Kiitoksia. Kiitos, Jannik. Kiitoksia. Niin, no minäpä nyt sitten noudatan sääntöjä ja esitän kysymyksiä, enkä tässä mitään julistuksia. Ensimmäinen kysymys komissioedustajalle Brownille. Kun sanotte, että julkisessa kuulemisessa oli aika skeptinen tunnelma, niin oletteko var, voitteko vahvistaa siitä, että ei 51 prosenttia tai 60 prosenttia, vaan 90 prosenttia vastauksista ovat kielteisiä suhteessa ISTS. 110 000 se tekee minusta 140 5 miljoonaa, äh, tuhatta anteeksi. Toiseksi investointisuojassa. Kaikkiaan ovat sitä mieltä, että investointisuoja tiettyinä aikana voi johtaa siihen, että kiistetään joku jäsenvaltion tai valtion tai muun yhteisön tekemä päätös. Ja kysymys, joka täällä kannattaa esittää, on se, että kuka on siinä asemassa, että se, hän voi olla mukana välimiesmenettelyssä, äh, kansalliset tuomioistuimet, tuomioistuimet vai asianajat. Ja esimerkiksi Rova Baitans, joka puhuu oikeusprofessorin asemassa, voiko hän vahvistaa meille sen, että hän työskentelee myös kemian teollisuuden nimiin ja että hän vetää tällaista ISDS myönteistä kampanjaa. No kolmas esiintyjä. voisitteko todeta, että Näissä neljässä tuhannessa sopimuksessa, jota on tehty, miten moni niistä päättyy nyt? Koska minun käsittääkseni, jos meidän on tarkoituksena muodostaa jonkunnäköinen investointistrategia, niin meidän tulisi myös katsoa sitä, että minkälainen tila sille sopimukselle on. Ja täällä todettiin myöskin, että kolme maata tarkka on sitä mieltä, että ISDn avulla niiden järjestelmä heikkenee, Alankomaat, Ranska ja Kolmas maa. Voisitteko kertoa, millä tavalla se tulee sitä tapahtumaan? Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensinnäkin sanottiin, että ISDSn tavoite on edistää investointeja. Siksi haluaisin kysyä, onko tilastoa viimeiseltä 10 tai 15 vuodelta USA ja EUn välillä, joita ei tehty ja jossa ei ollut kahden välistä ISDS-järjestelmää. Onko siis tilastoja, onko jotain suhdetta muihin sy- syihin, jotka johtavat siihen, että investointia ei tehdä? Tämä kysymys menee ennen kaikkea komission edustajille Rova Betensille. Toinen kysymys. Toisaalta kotimaiden oikeusjärjestelmä pitäisi mennä vielä loppuun asti tai käydä läpi ja sitten samalla Rova Petens ja ilmeisesti, jos, ilmeisesti myös komission edustaja sanoi, että, että kotimaiset tuomioistuimet eivät välttämättä ole edes toimivaltaisia, joten eihän niiden läpi silloin voi mennäkään. Ja TTIPssä voitaisenko si, äh, siinä sopia, että että nämä ulkomaiset investoijat olisivat samassa asemassa kotimaisten investoijien kanssa, eli tällainen ei, syrjintäkielto lauseke tulisi. Ja sitten viimeinen kysymys kansainvälisestä kauppatuomioistuimesta. Ja, ja silloin voitaisiin, voitaisiin tämä yksi ongelma poistaa, nimittäin se ongelma, että näissä näissä tuo, nykyisissä tuomioistuimissa ei ole riippumattomia tuomareita e, ja ne, niillä maksetaan tapauskohtaisesti. Miten korkeita ovat itse asiassa tällaisen, tällaisen tuomioistuimen kustannukset verrattuna yksityisiin? Seuraavaksi Heidi Hautala, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olemme kuulleet lukuisia mielenkiintoisia ajatuksia sen suhteen, miten ISDS voitaisiin parantaa, mitä se voisi näyttää. Palaisin kollega Zanin kommenttiin ja kysyisin häneltä seuraavaa. Hän muistutti meitä tärkeästä asiasta sanoessaan, että riitojen ratkaisun mekanismia ei pitäisi käsitellä irtonaisesti itse tehtävästä sopimuksesta. Minusta nyt tuntuu siltä, että kun puhumme T-tipistä, niin Yhdysvallat ja EU ovat aivan eri linjoilla esimerkiksi poliittisen kentän osalta, niin kuin täällä on sanottu useampaan otteeseen. Ja nyt kysyisinkin kollega Zaanilta ja kollega Bartensilta seuraavaa. Jos käyttäisimme VTO GATT-artiklaa 20 koskien yleisiä poikkeuksia, siellähän puhutaan juuri tästä politiikka-alasta – Tarkoittaako tämä sitä, että jäsenvaltiot kuitenkin pyrkivät perustelemaan tekemiänsä päätöksiä investointisuojaan liittyen, eli että ajetaan investoijien etuja, eli minkälaisia kokemuksia VTO-paneelista on kerätty. Ja kollega Hindelang mielestäni esitti mielenkiintoisen kommentin. ISDS ei välttämättä olisi EU-lainsäädännön mukainen, ainakaan kaikilta osin. Jotkut meistä ovat varmaankin huomioineet joulukuisen tuomioistuimen päätöksen sen suhteen, että Euroopan unioni ei välttämättä voisi liittyä ihmisoikeustuomioistuimen jäseneksi. Eli onko olemassa jotain juridisia periaatteita tai asioita, jotka voitaisiin huomioida tästä päätöksestä? ja suhteuttaa tähän tekemään kommenttiin, joka liittyy taas ISDS-järjestelmään. Please be really... Hyvät naiset ja hyvät kollegat, puhukaa lyhyesti, sillä seitsemän puheenvuoropyyntöä on vielä. Herra Sikö. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että kun tässä kuulin mitä asiantuntijamme totesivat, niin tässä vaiheessa on tärkeää, että saamme paremman käsityksen siitä, onko esitetty jonkunnäköistä ehdotusta tämän parantamiseksi vai pitäisikö meidän se keksiä. Sillä jos katsotaan, miten harvaan tapauksen tämä soveltuu, katsotaan näitä vastauksia, niin tässä viitataan koko ajan samoihin tapauksiin. Kysymys ei ole siitä, että korvataan kansalliset lait tai tuomioistuimet jollain, vaan me pyrimme tarjoamaan investoinnille juridisen varmuuden sellaisissa tapauksissa, jossa heidän sijoittamansa varat saatetaan huijata heiltä pois. Ja silloin he ovat sellaisessa tilanteessa, jossa saattavat joutua myöskin konflikteihin muiden yritysten kanssa. Tässä valossa minun mielestäni meidän tulee käsittää se, millä tavalla voitaisiin tehdä ehdotuksia tämän parantamiseksi. Esimerkiksi välimiesmenettelytä tekeviä luetteloita, muita avoimuuteen liittyviä seikkoja ja niin edelleen. Minä vastustaisin sitä, että meillä olisi minkäänlainen valitusmuoto olemassa, vaan me tarvitsemme sopimuksen, joka on lopullinen. Muussa tapauksessa Ihmiset käyttävät erilaisia mekanismeja ja tilanne jatkuu ikuisesti, maksaa myöskin paljon. Herra Anderson. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tärkeä seikka ISDS-keskustelussa on se, että tämän pitäisi johtaa suureen ulkomaisten sijoitusten kasvuun, mutta minun tietääkseni ei ole mitään selkeää tieteellistä todistetta siitä, että näin tapahtuisi. Haluaisin kysyä asiantuntijoilta, ovatko he minun, minun kanssani samaa mieltä tästä. Herra Zan varmasti voisi tähän vastata. Köstä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Vaikka olisikin sitä mieltä, että pitää paikkaansa, että meidän tulisi suojella yksityisten investoijien omaisuutta, niin miksi tällaista mahdollisuutta ei tarjota työntekijöille ja heidän järjestöilleen, eli jos heidän oikeuksiaan loukataan, eli työmääräyksiä. Tämä pätee myöskin kuluttajan suojamääräyksiin tai ympäristön suojelumääräyksiin. Ja toinen asia. Saksan perustuslakituomioistuimen jäsen Boos lausunnossaan viittasi siihen, että hänen mielestään yksityiset sovittelumenettelyt eivät ole Saksan perustuslain eikä unionin perustamissopimuksen mukainen. Hän sanoo, että kyse voi olla jopa kansainvälisen lain rikkomistilanteesta. Uskotteko, että investointisuoja määräykset voisivat mennä tai saada vihreää valoa unionin tuomioistuimelta. Ja kolmanneksi kysyisin seuraavaa. Investointisuojamenettelyt, ovatko ne omiaan painostamaan poliittisella tasolla päätöksentekoa esimerkiksi nafta neuvotteluiden yhteydessä kan, yhdysvaltalaiset yritykset nostavat kanteen Yhdysvaltain hallitusta vastaan, koska he ovat kieltäneet säröityksen. Kiitoksia. As a reporter on SETA, I will be brief. Kiitoksia SETA-esittelijänä. Puhun lyhyesti ja autan jopa vastaamaan kysymyksiin. Ensimmäiset kysymykset ovat niitä, että onko teillä esimerkkejä siitä, missä sijoittajiemme Yhdysvalloissa on syrjitty, koska ISDS tai sellaista nykyaikaista vertaisversiota siitä ei ole olemassa. Onko teillä vaihtoehto sillä millä tavalla voidaan tuolla suojata Yhdysvalloissa sijoittajiemme etuja ja annan vastauksenkin, jos halutaan todella selkeä tieteellistä todistetta, niin Aristotelille mukaan ainoa tieteellinen todiste syntyy vain siitä, kun kokeilee. Thanks very much and um, thanks very much to... Kiitos paljon ja kiitos kaikille puhujille. Kolme nopeaa kysymystä. Kustannushyötyanalyysi, josta monet puhuivat, sen suhteen ei mainittu tällaista sääntelyn jäätymisen kustannusta. Tämä on esimerkiksi pakkausasioissa tapahtunut jo, ja monet valtiot ovat päättäneet lähteä aivan eri suuntaan ja jättää pois ISDS-järjestelmän, ovat tehneet sopimuksia ilman ISDS, mukaan lukien Australia USAn kanssa – Onko tällä ollut vaikutusta, kielteistä vaikutusta investointivirtoihin? Onko nähty sellaista vaikutusta, että, että tämä olisi vaikuttanut merkittävällä tavalla kauppasuhteisiin? Ja sitten TTIPstä ja ISTSstä. USA on usein kotimaisen täytäntöpanojärjestelmän kanssa pannut täytäntöön kansainvälisen sopimuksen säännöksiä? Miksi tämä ei olisi yksi vaihtoehdoista? Kotimaiset järjestelmät voisivat olla tehokkaampia. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää näistä alustuksista ja eri asiantuntijoiden selkeistä sanoista. Minulla on ollut myöskin kysymyksiä mielessä, jotka ovat täällä tulleet osittain jo esille. Kolme kysymystä. Ensinnäkin kollegat Sanille. Tämä dramaattinen välimiesmenettelyiden määrän kasvu, mihin tämä liittyy? Mikä on teidän mielestänne syy tähän? Johtuuko se kahdenkeskisistä välimiesmenettelyistä tai sopimuksista eivätkö nykyiset järjestelmät riitä, eli miksi tällaista pitäisi enenevässä määrin käyttää hyväksi. Ja toinen kysymykseni komission edustaja Schlegemilsille on sanottu, että SETA tekstistä löytyisi väite, että että kansallinen lainsäädäntö ei olisi otettu riittävässä määrin huomioon. Kyse on kuitenkin hyväksytystä sopimuksesta, se on siis olemassa. Miten huomioidaan tämä puute, jotta jatkossa voitaisiin välttyä tällaisilta ongelmilta? Ja kolmanneksi kollega Chanin suuntaan, tällainen tuomioistuimen kokoonpano, miltä se voisi näyttää, ketkä vastaisivat toiminnasta, UNCAT, YK vai VTO, olisivatko ne ne järjestelmät, joiden alaisuudessa tämä toimisi? Kiitoksia. Kyllä. Hyvät kollegat, normaalisti meidän pitäisi nyt päättää tämä kysymyssessio, joten puhukaa hyvin lyhyesti vielä kaksi puheenvuoropyyntöjä, Keller ja Lebreton that... Kiitoksia. Mainitsitte täällä, että juristina voitte antaa meidän käytännön lähestymistavan tähän ja haluaisin käytännön puolta tietää, miten paljon juristi ansaitsee tällaisissa lakiasioissa. Tärkeä kysymys, haluaisin tietää tällä vastauksen teiltä. Ja miten paljon lakitoimisto riippuu tuloistaan tämänkaltaisista tapauksista. Ja samankaltainen kysymys kuin mitä aiemmat esittivät en ole varma kenelle. Mietin vain sitä, että jos sijoittajille annetaan oikeus haastaa valtiota oikeuteen, koska heitä syrjitään, entäs sitten kaikki ne, joita minä näin ulkomailla, joita kohdellaan väärin ihmisoikeuskysymyksissä, jätetään että ei heillä ole mitään mahdollisuutta nostaa kanteita sijoittajia vastaan, vaikka olisi kyseessä eurooppalaisetkin sijoittajat. Ja sanotaan aina, että hallitusten vastuulla on tämä. Miksi sama ei sanota näistä sijoittajista? Ehkä teillä on ajatuksia siitä. Ja sitten olet tästä yksi puistaan sitä mieltä, että EU-uudistukset ovat riittäviä. Oletteko sitä mieltä, että koska me emme toimi offensiivisesti, niin onko se itse asiassa hyvä vai estämmekö me kehitysmaita kehittymästä ja miten voi olla niin, että useista ISTS-tapauksissa ei tapa tiedetä? Täällä sanotaan, että tämä on aivan uutta, mutta eikö samankaltaisia säännöksiä ollut jo edellisessä Kanadan sopimuksessa? Voisitteko myös tär- ke- kes- kertoa siitä, millä tavalla se toimii? Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää neljää puhujaa, jotka kaikki olivat erittäin mielenkiintoisia. Kysymys ei ole siitä, että täytyykö sijoittajia suojata, vaan se, miten se tulee tehdä. Kolme ratkaisua on esitetty. Ensimmäinen koskee komissiota välimiesmenettelijänä ja toinen jäsenvaltiota ja kolmas kansallista tuomioistuvilta. Kukaan ei puoltanut tätä toista vaihtoehtoa, siitä ei puhuttu mitään. Kaksi ensimmäistä puhujaa sen sijaan käyttivät tätä ratkaisussa komissio toimisi mukana. Tästä syntyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin Zanille, onko, todellakin, onko hän todellakin tällaisen sijoittajan ja valtion välisen välimiesmenettelyn kannalla? Vaikutti siltä, että hän hieman epäröi tässä puheenvuoronsa lopussa tämän vaihtoehdon puolustamisessa. Ja toinen Indelangella, jos ymmärsimme, hän valitsisi pikemminkin tämän kansallisen jurisdiktion tien ja ja silloin se kuuluisi myöskin tuomioistuimen toimivaltaan, mutta kuitenkin jäisi tietty tilaan välimiesmenettelylle. En ymmärtänyt, miten kaikki tämä nivotetaan yhteen. Eli kysymys siitä, mikä on välimiesmenettelyn asema tässä hänen järjestelyssään. Ja nyt sitten kiitoksia. Seuraavaksi asiantuntijat kolme minuuttia kaikki. No, do my best, thank you. Uh, very quickly starting. Teen parhaani, kiitos. Emma McClarkin ja PK-yritykset, tämä on tärkeää ja Kanadan suhteen meillä on jo mahdollisuus rajoittaa vali miesmenettelyä niin, että käytetään vain yhtä välimiestä, jos osapuolet sopivat. Eli tätä pitää ehkä tarkastella vielä herra Jan, Jadu keskittymistä. Tämä on totta. 145 000 ihmistä sanoi, että he eivät pidä TTIPstä ja ISDSstä Entä sitten, miten nämä eturistiriidat estetään? No todella me tämän haluamme, me haluamme ne estää. Ja tällä järjestelmällä on kyllä hampaita, eli pitää antaa ansioluetteloa ja välimiesmenettelyn toimijat siis heidän taustansa tarkistetaan. Ja sitten kansalliset tuomioistuimet ja EUn tuomioistuin. Tästä pitää olla selvä sanainen Meillä on jopa EUn tuomioistuimen päätöksiä siitä, että on oikein ottaa kansainvälisiä velvollisuuksia käyttöön. Ja näin me teemme, teemme koko ajan VTOn puitteissa ja ihmisoikeuksien suhteen ja myös Rova Kellerille. Tässä on ongelmana se, että tässä ei katsota EU-lainsäädäntöä, vaan kansainvälisiä velvollisuuksia, joihin olemme menneet mukaan. Ja sitten tilastot ja ISDSn kustannukset ja tuoko se investointeja ensimmäiseksi, no sijoituspäätökset ö, riippuvat monista asioista, myös verotusasioista, valuuttaeroista. Ja haluaisin sanoa, että tässä on kyse ikään kuin vakuutuksesta, voi investoida ja sitten on lisävakuutus, jos jotain menee pie- pieleen. Tämä on esimerkiksi Argentiinan tapauksessa tai Jukoksen tapauksessa tärkeää. Kuka muuten olisi voinut Venäjän valtiolta vaatia 30 miljardia euroa? Tämä on siis va- ikään kuin vakuutus, mutta en sano, sanoisi, että tämä tuo ihmisiä johonkin maahan. Sitten viimeiseksi vielä kysymyksestä, joka koski kansainvälisen tuomioistuimen kustannuksia. Tämä idea on hyvin tärkeä, mutta emme tiedä, mitä se kost- maksaisi. Eli tätä pitää tarkistella, mutta mielestäni tämä on toissijainen kysymys se tulee sen jälkeen, haluammeko tämän toimivan, sillä se toisi monia etuja. Tämä ei ole vielä EU-politiikkaa, mutta meidän pitää tarkastella kysymystä vakavasti, sillä se toisi varmuutta ja veisi pois nämä ongelmat, joista olemme kuulleet. Kiitos, Rova Petens. En vastaa sellaisiin kysymyksiin, joihin on jo vastattu, mutta niin kysymyksiin, jotka esitettiin minulle, mitä tulee riitaa kysymyksiin, niin todellakin tähän asiaan täytyy paneutua huolellisesti. Kuten sanoin, niin me voisimme luetteloida nämä välineet, joita voitaisiin käyttää. Ehkäpä aikaisemmat poliitikot tai professorit tai lain Lainkäytön asiantuntija, oli miten oli, mutta sitten täällä viitattiin myöskin kansallisiin tuomioistuimiin. Olisi hyvä, jos kansallisella tasolla sovellettaisiin kansainvälistä lainsäädäntöä. Se ei kuitenkaan ole kaikissa maissa lainsäädännöstä johtuen mahdollista. Joissakin maissa se on mahdollista, mutta ei kuitenkaan käytetä. Ja jopa Euroopan unionin tuomioistuinkaan ei toimi tällä tavalla. Ja mitä tulee sitten GATT-sopimuksen artiklaan 20? Toden totta, tällaisia perusteita voidaan hyödyntää tietyissä sopimuksissa näin on tehtykin, eli toimitaan samalla tavalla kuin VTO-ympyröissä. Ja mikseivät sitten kuluttajat ja työntekijät ja ympäristöaktivistit voisi nauttia samanlaisesta suojasta? Toden totta, kuten sanottu, niin monet osallistuvat näihin kanteisiin ja voivat itsekin esittää niitä, mutta se taas edellyttää uudenlaisen järjestelmän käyttöön ottoa. Minä kannattaisin sitä, mutta se on henkilökohtainen kantari, mutta en tiedä, onko se poliittisesti toteutettavissa. Entä sitten tämä poliittinen paine? Minä uskon, että yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät yrittävät jo lobata poliittisella rintamalla kaikin keinoin asian puolesta. Eli kyllä tätä voitaisiin käyttää poliittisen paineen aikaan saamiseksi. Ja mitä tulee muihin maihin, Australia irtautui ISDSstä, mutta nyt se on tulossa taas takaisin järjestelmän käyttöön, mutta tämä liittyy myöskin siihen, että hallitus vaihtui, joten hallitus voi tietenkin taas jatkossakin muuttaa kantansa tähän liittyen. Mitä tulee näihin juristien palkoihin. No varmaankin useimmat tienaavat vähemmän kuin parlamentaarikot täällä. Niin, itse olen pohtinut asiaa, enkä tunne ensimmäistäkään ISDS-stä riippuvaista lakiasian toimistoa. Ja mitä tulee palkoihin, niin on vain sovittava tapauskohtaisesti palkkiosta, niin kuin muutenkin on tapana tehtyä. Ja sitten valtion vastuu muiden sidosryhmien ja asianosaisten etujen ajamisesta. Kyllä, sopimus pitää muotoilla siten, että tämä seikka huomioidaan. Ja lopuksi sitten vielä näihin ISDS-tapauksiin liittyen avoimuutta tarvitaan tulos on yleensä ennakoitavissa tai tiedossa, mutta vireillä oleva asia, niin sen suhteen tietoa pitäisi olla paremmin saatavilla. Kiitoksia. Thank you. Kiitos herra Tahan. I got seven. Kiitoksia, minä tuli seitsemän kysymystä. Pyrin puhumaan lyhyesti. Ja tässä on puhuttu VTO-yhteydestä ja siinä on säännökset, joiden avulla voidaan säilyttää tämä perusta. Minusta se on toteutettavissa ja kun neuvot, näistä sopimuksista neuvotellaan, niin silloin voitaisiin nimenomaan ottaa tämä sama rakenne sinne, samat säännökset ja sitten myös tuohon sopimusten täytäntöpano-osaan. Eli säännökset, kuten esimerkiksi terveyden ja turvallisuuden suojaaminen, työoikeudet, kaikki tällaiset asiat voidaan laittaa sopimuksen johdanto-osaan. Ja sitten voidaan laittaa säännöksiin myös näitä asioita. Lisäksi säännökset, jotka koskevat mahdollisia toimenpiteitä rahoituspalveluissa, voidaan ottaa huomioon. Meidän voi myös olla sitten sellaisia poikkeuksia, jotka koskevat ihmisten kasvien tai eläinten terveyttä. Täällä on erilaisia tapoja säilyttää tämä sääntelyoikeus. Ja se voidaan tehdä todellakin kautta sopimusten. No se oli yksi kysymys. Toinen kysymys liittyy ulkomaisten suoria investointien toimintaan. Ja tässä puhuttiin jo enemmänkin. Tässä tietysti tätä pidetään todellakin ikään kuin vakuutuksena sijoittajille. Ja se on myöskin tietyllä tapaa tärkeä niille investointisopimuksille, jotka ovat tärkeitä ei pelkästään taloudellisen lainsäädännön puitteissa, vaan myös kun otetaan huomioon työolosuhteet. Eli sopimuksesta on hyötyä myös tässä mielessä, kun meidän molempia osapuolta etuja eteenpäin. Kolmas kysymys koski tätä sääntelyn jäädyttämistä, mikä se vaikutus on IST. -hän. ISTS on ikään vain täytäntöönpanomekanismi investointisopimuksessa tai pieni osa sitä. Eli mitään kausallista suhdetta tässä ei ole. On vaikea luoda yhteyksiä. Ja tässä voidaan selkeästi myöskin katsoa sitä, mitkä ovat nämä politiikan määrittelijät ja millä tavalla yritystoimintaa voidaan helpottaa. Useita asioita on huomen, huomattu näissä investointisopimuksissa. Kysymys siitä, miksi ISDS on dramaattisesti kasvanut. Siihen on useita eri taustatekijöitä. Päätekijät ovat yhtäältä se, että dramaattinen investointien nousu köyhiin maihin osoittaa sen, aivan kuten viime vuosista on nähtävissä edellisestä vuodesta, että miltei suurin osa äh, suorista investoinneista on mennyt kehitysmaihin. Ja sinne, jossa hallinnointi on heikkoa, 70 prosenttia tapauksista tapahtui kehitysmaissa. niin puheenjohtaja keskeyttää ja sanoi, että tämä täytyy lopettaa. Professori Hemling seuraavaksi. <laughs> Thank you very much for the questions. Um, how to... Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Miten välttää tämä riippumattomuuden puute? No, jos ajatellaan puolueellisuutta ja se, jos halutaan estää, niin silloin pitäisi luoda pysyvä tuomioistuin, jossa pysyvät tuomarit. Mutta se ei poliittisesti saattaisi olla toteutettavissa. Ja sitten puolueellisuuden vaikutelmaa voidaan vähentää yleisön keskus, keskuudessa, kun sallitaan se, että on enemmän välimiehiä kuin nämä 24, jotka tällä hetkellä on, sillä näin voitaisiin päästä siihen tilanteeseen, että tahot eivät hyötyisi tietystä päätöksestä. Ja sitten EU-lainsäädäntö, SETA ja muut EUn riidanratkaisujärjestelmät, sanoisin näin, EU-tuomioistuin on kateellinen, kun puhutaan sen, monopoli, sen institutionaalisesta monopolista. Sillä on monopoli tulkita EU-lainsäädäntöä viime kädessä. Tässä ei ole kysymys siitä, toteuttavatko nämä sijoitusvalimiesoikeudet eu lainsäädäntöön vaan, vaan että vaikuttavatko ne EU-lainsäädäntöön. Ja kysymys kuuluu myös, että onko tämmöinen faktuaalinen vaikutus riittävä perustelemaan tällaisen toimiin ryhtymisen. Ja sitten vielä toimivallan vääristyminen ja tuomioistuin. No, nyt tällä hetkellä virtaipa olohuoneessa on tämä sekasopimus, jos komissio päättää, että tämä, tämä, tämä menisi läpi tuomioistuimessa, niin silloin meidän pitää kyllä olla myös tietoisia kansallisesta järjestelmästä ja ISDstä. Tässä voitaisiin käyttää metaforaa jätti laivasta ja pelastusveneestä. Tämä laiva olisi tämä britti- tai ranskalaisjärjestelmä, Eli siinä on tasapaino yksityisten ja julkisten intressien välillä. Ja, ja kehittyneissä oikeusjärjestelmissä me hyväksymme kansainvälisten tuomioistuimen päätökset siinä tapauksessa, että kansallinen tuomioistuin saattaisi olla puolueellinen, niin kuin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on. Kiitos ja kiitos. Valitan tätä viivästystä nyt toiseen osaan. Part, uh, on. Kiitoksia. No niin, nyt siirrymme, siirrymme sääntelypuolelle. Kuten sanottu, nyt kyse on jatkumosta viime vuonna järjestettyyn kuulemistilaisuuteen liittyen. Kyse oli TTIPin puitteissa tehtävästä lainsäädäntötyöstä ja sääntelystä. Silloin me emme tienneet säätelyn yhdenmukaisuusluvusta juuri mitään. Nyt kuitenkin neuvottelut ovat siirtyneet ratkaiseviin vaiheisiin, sillä TTIP-neuvotteluiden kahdeksas kierros alkaa ensi viikolla ja silloin keskustellaan juuri sääntelykysymyksistä. Komission jäsen Timmermans ja myöskin kollega Stoiber konkreettisella tavalla käsittelevät tätä ehdotuksia ja ehdotuksia älykkääseen sääntelyyn, todistuspohjaiseen lainsäädäntöön ja sidosryhmien kuuleminen, vaikutusanalyysi, toissijainen lainsäädäntö – johdettu lainsäädäntö sekä muun muassa hallinnollisen taakan vähentäminen. Kaikki nämä asiat ovat neuvottelussa tulleet myöskin Yhdysvaltojen taholta esille. Ensin kuulemme komission edustajan kommentit sitten muiden puheenvuoroihin. Yksi kollegoistamme, kollega Alemano, oli jo viime vuoden helmikuussa vieraanamme, joten tervetuloa uudemman kerran parlamenttiin. ja Euroopan autoteollisuuden edustajakin on paikalla. Mitä tulee aikataulutukseen? Kollega Aleman olisi aikataulun mukaisesti jo päättänyt alustuksensa ja kollega Peho de Pini oli jo puhu, olisi jo puhunut ja kollega Fisana olisi jo täydessä vauhdissa, joten nyt pyytäisin, ette te käytä tätä varttitunnin aikaa ne kokonaisuudessaan hyväksi arvon vieraamme, jotta meillä olisi vielä aikaa kysymyksiä ja vastauksiakin varten, kunhan te olette lausuneet alustussananne. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Fernando Beroa de Piningin komissiosta pääosastokauppa. Olkaa hyvä. Many thanks, uh, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, herra Poinata. Kiitokset mahdollisuudesta kertoa teille sääntelyasioiden tilasta TTIPin liittyen tällä hetkellä, eli mistä me keskustelemme tällä hetkellä, mitkä, mistä on kyse, kun puhutaan sääntelystä ja mistä ei ole kyse. Ja otetaan esille vielä nämä keskeisimmät asiat, jotka neuvottelussa ovat olleet esille ja mitä tuleman pitää. Ensinnäkin muistutan teitä mandaatista. Sen pohjaltahan me työtä teemme. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksella pyritään poistamaan tarpeettomat kaupan ja investointien esteet, mukaan lukien olemassa olevat tullin ulkopuoliset esteet, tuloksellisilla ja tehokkailla mekanismeilla niin, että päästään tavaroiden palveluiden sääntelyn pitkälle menevään yhdenmukaisuuteen, muun muassa vastavuoroisella tunnustamisella, yhteistyötä tehostavilla keinoilla. Eli tässä on tarkoituksena poistaa tarpeettomat esteet. Tämä tarkoittaa sitä, että on sanomattakin selvää, lainsäädäntöä aiheeseen liittyen täytyy laatia. Jos katsotaan mandaattia, niin siellä me keskustelemme neuvotteluissa terveys- ja kasvinsuojelutoimista eli SPS-toimista. En puutu näihin yksityiskohtaisemmin toisin kuin sitten TBT eli kaupan teknisiin esteisiin, jo yhdenmukaisuuteen, teknisiin määräyksiin niin poispäin. Eli kaikkiin sellaisiin tekijöihin, jotka kertovat minkälaisia tuotteita jossakin maassa voidaan markkinoida. Ja sitten sääntelyn yhtenäisyys yleisemmällä tasolla se tarkoittaa taas sitä, että ohjeistetaan sääntelyä ja toivotaan, että sääntelijät tekisivät yhteistyötä. Tavoitteena on saada yhtenäisyyttä aikaiseksi ja poistaa yhteen sopimattomuus. Ja sitten vielä lopuksi alakohtaiset määräykset, eli sitoumukset, joita voidaan alakohtaisesti yksissä tuumin hyväksyä. Muutamia perusajatuksia, jotka liittyvät työhömme, eli mistä on kyse, kun puhumme sääntelyn yhtenäisyydestä. Ensinnäkin meidän tarkoituksena on poistaa tarpeeton sääntely, päällekkäinen työskentely, yhteensopimattomat vaatimukset, kaksinkertaiset testaukset. Jossakin tapauksessa tämä voi olla perusteltua, mutta Oikeastaan nämä eroavaisuudet johtuvat mm, historiallisista syistä, eli vuosikymmenten ajan nämä asiat ovat olleet näin, eikä ole katsottu rajan toiselle puolelle laisenkaan, joten nyt olemmekin sitä mieltä, että olisi paikallaan tarkastaa sääntelykenttää ja pohtia, että voitaisiinko tilannetta kehittää tekemällä yhteistyötä, pohtia, miten voisimme rationalisoida toimia, jos määräykset ovat samantyyppiset. Sitä varten on olemassa erilaisia välineitä, eli kyse on eräänlaisesta työkalupakista, eli esimerkiksi vastavuoroinen vastaavuuden tunnustaminen, mikäli vastaavuut on olemassa, eli vastaavuuden tunnustamista ei voida toteuttaa ilman vasta, vastaavuuden olemassaoloa. Ja sitten harmonisointi ja yhteensovittaminen, se voisi toteutua yhteisten sääntöjen kautta. Tai sitten kansainvälisten sääntöjen ja määräysten tai standardien käyttö, se kiinnostaisi meitä kyllä. Ja tähän voidaan päästä siten, että säätelijät tekevät keskenään yhteistyötä. Ja haluaisin korostaa, että kyse ei ole mistään poliittisesta prosessista, vaan sellaisesta prosessista, jossa sääntelijän täytyy tietää, että tämä tuo hyötyä molemmille puolille juuri teknisistä syistä johtuen ja huomioiden juuri olemassa olevaa tieto. Nyt muutama sananen siihen liittyen, mistä sääntelyn, sääntelyn yhtenäisyydessä ei ole kyse. Tarkoituksena ei ole päästä laaja-alaiseen vastavuoroisen tunnustamiseen. Se ei olisi teknisesti eikä juridisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisumalli. Mitään yhteistä säädöstyötä ei pyritä tekemään – Eli EUsta ei tule löytymään mitään TTIP-elintä, joka määr, tällaisia määräyksiä laatee. Jokainen taho voi itse päättää tykynään, miten loppujen lopuksi toimii ja soveltaa niitä määräyksiä, joita se pitää järkevänä ja sillä selvä. Me ainakin ehdotamme tällaista lähestymistapaa. Eli tässä ei tarvitse ole minkäänlaisia konkreettisia vaatimuksia, eikä myöskään ole mitään neuvotteluja suunnitteilla suojan tason määrittelemiseksi. Ja kenenkään ei pitäisi vaatia toiselta osapuolelta tietynlaista sääntelytyötä. Se ei olisi kovinkaan realistista ja tuskipa kukaan tähän suostuisikaan. Ja tarkoituksena ei ole myöskään hidastaa sääntelytyötä. Siihen TTIP ei myöskään pyri ne muistuttaa myöskin siitä, että tarkoituksena ei ole sidosryhmien edustuksellisuuden muuttaminen, eli että joku taso saisi, taho saisi enemmän valtaa. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla käytännön työssä. Ja missään nimessä kyse ei ole siitä, että talous tai taloudelliset seikat olisivat etusijalla suhteessa yhteiskuntapolitiikkaan, eli ei pyritä vaikuttamaan epätas, epäoikeudenmukaisesti tilanteeseen. Eikä minkäänlaisia sellaisia sääntöjä voida hyväksyä, jotka olisivat ensisijaisia suhteessa EUn määräyksiin. Eli kyse ei ole siitä, että me tekisimme myönnytyksiä Eli jos on perustamissopimuksen EUn lainsäädännössä tietty suojataso taattuna, niin sitä ei lähdetä vesittämään. Se ei ole myöskään teknisesti eikä juridisesti mahdollista, ei unionissa eikä Yhdysvalloissakaan. kertaakaan näiden pitkien neuvotteluiden ja tutkimusten aikana kukaan ei ole ehdottanut jotain sellaista, että suojantasoa lähdettäisiin laskemaan joten tuskinpa myöhemminkään tällaisia ehdotuksia tulee pöydälle. Ainakaan tähän mennessä sellaisia ei ole esitetty suullisesti eikä kirjallisestikään, joten me kyllä pyrimme toimimaan tältä pohjalta. Me haluamme keskittyä sellaisiin aloihin, joilla yhteistyötä voidaan parantaa ja käytännön läheisesti yritetään päästä tähän tavoitteeseen ja vähentää kustannuksia. Ja mitä tulee sääntelyn yhdenmukaisuuden lukuun, tarkoituksena on saada aikaiseksi hyvää sääntelytyötä avoimessa hengessä, toteuttaa vaikutusanalyysiä ja katsoa sellaisia kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa unionin ja Yhdysvaltain väliseen kaupankäyntiin ja investointitoimintaan. Ja tarkoituksena on myöskin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kertoa aina vastapuolelle, missä ollaan säätelytyössä menossa. Eli yritetään siltä pohjalta katsoa, onko olemassa yhteensovittamisongelmia ja ratkaista ne siten, että siitä olisi hyötyä molemmille. Näin lainsäädäntötyö ja määräysten laatiminen olisi tehokkaampaa. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi vastavuoroisella tunnustamisella, lähetämisellä, yksinkertaistamisella, yhteistyötä tehden ja niin poispäin. Eli yritetään katsoa, mitkä ovat yhteisiä etuja. Lisäksi yritetään tehdä kansainvälisellä tasolla säätelyyn liittyvää yhteistyötä. Se on keskeisellä alalla. Tarkoituksena ei ole katsoa vain transatlanttista kaupankäyntiä, vaan meidän täytyisi katsoa tätä asiaa hiukan globaalimmin. Ja tietenkin meidän pitää myöskin noudattaa olemassa olevia sääntelyyn liittyviä periaatteita molemmin puolin Atlantia. Eli me emme tietenkään lähde vaatimaan Yhdysvalloilta sitä, että he noudattaisivat unionin ennalta varautumisen periaatetta. Kyse on vain siitä, että molemmat osapuolet tunnustavat ja kunnioittavat olemassa olevia vastapuolen periaatteita ja sääntöjä. Tekstiä ollaan valmistelemassa. Toivottavasti valmistelutyö saadaan tällä viikolla päätökseen ja toivottavasti teksti julkaistamassa vaan nopeasti. Ja mitä tulee sitten sääntelyn yhteistyöelimeen, tarkoituksena on toimia siten, että se katsoo TTIPin liittyvää sääntelymääräyksiä, mutta kyseinen elin ei ole mikään päätöksentekoelon elin. Se ei myöskään seuraa lainsäädäntötyötä Atlantin toisella puolella. eikä tarkoituksena myöskään vaikuttaa vastapuolen sääntelytyöhön. Ja tar- tärkeää on, että työ olisi mahdollisimman läpinäkyvää, eli kyse on raportoinnista ja sidosryhmien informoimisesta. Konkreettisia tuloksia halutaan saada aikaiseksi tietyillä yhteisen edun aloilla – kuten ajoneuvot, tietoteknologia, tekniikka, kemikaali, torjunta-aineet ja niin poispäin. Vaikea sanoa, mitä tulevan pitää, mutta kyllä yhteistä maaperää löytyy. Ihan lyhyesti sitten muutamista esimerkkeistä vielä. Minä uskon, että kollega Jonard vielä palaa yhteen asiaan, mitä tulee ajoneuvoihin, niin kyse on vasta mahdollisimman monien määräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja tietyistä harmonisointitöistä. Mitä tulee kemian alaan, niin meillä on erilaiset järjestelmät kuin Yhdysvalloissa, joten tuskinpä tässä voidaan päästä vastavuoroiseen tunnustamiseen. Eli tarkoituksena on käytännönläheisesti lähestyä asioita arvioida esimerkiksi aineita, katsoa metodologioita tai keskustella asioista, eli välttyä käseltä työtä, siitä perimmäisenä kysymyksenä tässä on. Ja mitä tulee sitten itse aikataulutukseen ja määräaikoihin, jotka löytyvät sääntelyteksteistä, niin niitä yritetään kunnioittaa. Nyt on vähän vaikea lähteä ennakoimaan, mitä tulemaan pitee pitää, eli mistä sovitaan, mutta lähtökohdat ovat aivan erilaiset, kun puhutaan sääntelyn yhtenäisyydestä ja TBTstä. Mutta kyllä tiettyä yhteistä maaperää löytyä, ja sen verran voidaan sanoa, että me yritämme löytää transparentin lähestymistavan, sillä kumppanin pitää tietää, mikä, mitä on tekeillä – Eli yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että meillä on vielä työtä edessä, paljon on jo tehty tilanteen selkiyttämiseksi, mutta kyllä tässä vielä keskusteluja on käytävä. Ja mielellämme niihin kyllä sitten osallistummekin. Kiitoksia. For some... Kiitos, että myös puhuitte hieman lyhyemmin, jotta saamme aikaa vastauksille ja kysymyksille. Seuraavaksi Alberto Alemano, joka on Sean Monet professori HEC Pariisissa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan, haluaisin yhden varoituksen tehdä sanomalla, että tämän päivän alustus perustuu aikaisempaan politiikkaraporttia, jonka valmistelin Euroopan parlamentin vuonna 2014. USA-valtuuskunta e sen pyysi ulkosuhdevaliokunnan kautta – ja äh, kuten kaikki tietävät, ttp neuvottelut ovat olleet hyvin kiistanalaisia äh, kauppasopimuksiin verrattuna. Ja jäsenvaltioista tulee paljon huolenaiheita. Kolme pääseikkaa kuitenkin ovat pinnalla suuressa, suurella yleisöllä ja myös parlamentissa niistä on puhuttu. Ensinnäkin läpinäkyvyys, ja sitten on tavallaan syöksy pohjalle, josta komission edustaja puhui, ja kolman, kolmannesta puhuttiin ensimmäisessä paneelissa. Ensiksi väitän, että TTIPssä on paljon enemmän kuin nämä seikat, joista on tähän mennessä puhuttu. Tämä tämän puuttu, äh, liittyy myös poliittinen ja demokraattinen valvonta, mutta sitten kun ja jos kun tämä sopimus tulee voimaan, niin silloin myös täytäntöönpanon kysymys pitää ottaa huomioon. Mitä tapahtuu, jos sopimus siis hyväksytään? Toinen kysymys, jota pitää käsitellä, on, se, on velvollisuuksien tasapainon kahden osapuolen välillä. Jos kysyn, että mitä TTIP on ja jos pitäisi mennä aivoriihen, niin silloin sopimuksen kannattajat sanovat, että tässä on nyt uuden sukupolven kauppasopimus kyseessä, mutta jos kuuntelemme toista puolta, niin silloin varmasti sanotaan, että tämä on uudenlaista kansainvälistä sääntelyä, joka luo uutta hallintomuotoa USA ja EUn välille. Otetaan askel taaksepäin ja kysytään, eh, kysytään miksi, miten ja mitä. Jos on selvää, että että syynä tällaiselle sopimukselle on nämä niin sanotut rajan takaiset kaupan esteet, eli tullien ulkopuoliset kaupan esteet, jotka liittyvät kotimaassa sääntelytoimiin, niin miten niihin voitaisiin puuttua näihin esteisiin? TTIP ei todellakaan synny mitenkään tyhjössä ja tähän liittyy myös VTOn, VTOn puitteistoon. Ja lisäksi tämä liittyy transatlanttiseen, transatlanttiseen sääntelyyhteistyöhön, joka on ollut jo vuosikymmeniä voimassa. Eli se on käyty vuoropuhelua ja on tehty sopimuksia vastavuoroista tunnustamisesta ja vastaavuudesta, kuten esimerkiksi sopimus luomutuotteista. VTOlla on selkeä lähestymistapa vuodelta 1995, eli siinä sanotaan, että EUn, myös EUn toiminta pitäisi, siinä pitäisi erottaa tullien ulkopuoliset kaupan esteet, kaupan tekniset esteet ja sitten nämä terveys- ja kasvinsuojelutoimet. VTOssa on tehty ennen kaikkea menettelyllistä yhdenmukaistamista, eli jäsenvaltioille on sanottu, että pitää kuunnella tiettyjä vaatimuksia. Puheenjohtaja pyytää puhujaa hidastamaan hieman jotta tulkeilla ei ole niin tiukat paikat. Nyt kun katsomme VTOn kokemuksia, niin voimme nähdä, että tämä ei riitä. Ja juuri tästä, tästä syystä TTIP-lähestymistapa on otettu mukaan. TTIP-järjestelmä on siis tästä syystä kehitetty. TTIP yrittää siis ottaa askeleen eteenpäin kun yritetään koordinoida kaupan liberalisointua maiden välillä. Kun katsomme, mihin, mitä tässä on mukana ja mikä idea on TTIP-neuvottelujen takana, niin se on se idea, että yhteistyö siitä, miten säännellään, mieluummin kuin mitä säännellään, sen pitäisi johtaa yhdenmukaisuuteen prosessien välillä. Eli siis jos noudatamme samoja menettelytapoja, niin saamme samantapaisia tuloksia myös aikaisesti. Näin voisimme helpottaa tätä sääntelyn yhdenmukaisuutta. Tämä Kanadan ja USAn sääntelyyhteistyön neuvosto on juuri tällainen sääntelyyhteistyön muoto, mutta yksi esimerkki on myös tämä SETA-sopimus, joka on jo mainittu. Jos menemme pidemmälle kuin SETA-esimerkki, niin TTIPssä yritetään luoda pysyvä sääntelyyhteistyön muoto, joka mahdollisesti saattaisi rauhoittaa neuvottelutilannetta, joka on tyypillinen kauppasopimusneuvotteluja ja näin voitaisiin ehkä ideologiset eri mielisyydet ylittää. Näin saataisiin elävä sopimus ja oltaisiin avoimia vuorosopi- vuoropuhelulle ja uusille sopimuksille. Nyt yleensä opiskelijoille näytän tämän. Te ehkä olette vielä paremmassa asemassa kuin opiskelija, mutta silti haluan tämän kuvan teille näyttää. Eli TTIPssä sovittaisiin horisontaalisesta lähestymistavasta, jonka pohjalta sääntelijät voisivat tehdä alakohtaisia sopimuksia, mutta sitten samalla nyt jo neuvotteluiden aikana käytettäisiin vertikaalista alakohtaista lähestymistapaa. Ja tämä tietysti on vaikeaa peliä, sillä kummatkin, kummatkin puolet pitää saada sovittua ennen neuvottelujen loppua. Eli, eli meillä on toisaalta tämä horisontaalinen sääntely ja sitten alakohtaiset sopimukset. Ja periaatteessa kaikki yleispätevät toimet, jotka vaikuttavat mahdollisesti transatlanttisesti, ne ovat soveltamisalassa. Ja tietysti kysymys on siitä, mitkä, mitä toimet, mitkä toimet tässä ovat kyseessä. Tässä ehkä pitäisi olla tieteellisemmin, mutta kun katsotaan näitä, tätä lainsäädäntöä USAssa ja EUssa, niin voidaan yleistää niin, että suurin osa säännöistä ovat itse asiassa muita kuin lainsäädäntötoimia. Ne siis vain ovat toimeenpanosääntöjä kongressin laille. Ja EU-ssa taas sitten on lainsäädäntöä ja se saattaa aiheuttaa enemmän huolenaiheita. Kun katsotaan horisontaalista alaa, niin tässä on kyse neljästä eri velvollisuudesta. Pitäisi luoda tämä pysyvä foorumi, pitäisi olla ennakkovaroitusjärjestelmä, pitäisi ehkä mahdollisesti myös tehdä vaikutusten arviointi, jotta voidaan arvioida vaikutusta toiseen oikeudenkäyttöalueeseen, kun luomme tätä sopimusta. Ja nyt kun siirrymme enemmän lähemmäksi todellisuutta, niin pitäisi erottaa tämä horisontaalinen lähestymistapa uusista asetuksista, jotka eivät ole vielä voimassa, mutta ja jotka tulevat ehkä tulevaisuudessa esimerkiksi nanoteknologian takia. Ja, ja yksi vaihtoehdossa, joista on puhe, puhuttu tutkimuksessa, äh, mutta ehkä poliitikotkin ovat tässä puhuneet, puheenjohtaja pyytää uudelleen hidastamaan vauhtia. Ja tässä tällainen sääntelyn yhteensopivuuden arviointi on suosittu idea. Nimittäin tässä olisi sääntelyiden välillä yhteyksiä, eli katsottaisiin, onko sama poliittinen ongelma olemassa. Ja sitten pitäisi keksiä ratkaisuja tai analyysejä, jotka olisivat verrattavissa ja näin voitaisiin määritellä myös kustannukset sille, jos luodaan eri ratkaisuja samaan ongelmaan. Kun katsomme olemassa olevia sääntelyitä, niin, niin yksi tapa on ehkä hieman yleisempi, nimittäin prosessi alkaisi, kuten USA ja Kanan esimerkiksi, eli tulisi tällainen vaatimus tai hakemus, eli sidosryhmät vaatisivat poliittisia päätöksentekijöitä istumaan pöydän ääreen ja katsomaan standardien ekvivalensseen ja näin voitaisiin ehkä sitten tehdä myös kuulemiskierros. Kuulet, kuulette monia esimerkkejä autoteollisuudesta tulee varmasti kohta lisää esimerkkejä tästä tilanteesta, mutta suuri kysymys, suuri huolen, huolenaihe, joka meidän pitäisi kaikkien ottaa, <laughs> ottaa vakavasti on se, että pitäisi luoda kannustamia kummallekin sääntelypuolelle. Ja minun mielestäni ratkaisun pitäisi olla se, että sääntelyautonomia säilyy ja osapuolia sitoisi sopimus, jos, vain sopimus, jos sopimus saadaan aikaisesti mutta totta kai avoimia kysymyksiä on paljon, jotkut niistä on jo esitetty, jotakin tulee vielä. Ja tietysti pitäisi myös katsoa TTIPn hyväksymisen jälkeistä agendaa, jos sopimus hyväksytään. Miten tämä luku saadaan hyväksyttyä, kuka sen panee täytäntöön. Ja tässä ehdotan, että erotellaan kaksi seikkaa, tämän horisontaalisen lähestymistavan täytäntöönpano ja sitten transponointi. Ja ensiksikin, miten tämä sääntelijöiden välinen vuoropuhelu USAssa ja EUssa toimii sitten, kun sopimus on saatu aikaisesti tietyllä alalla, esimerkiksi autoalalla, niin silloin pitää katsoa, milloin oikeuden, miten oikeudenkäyttöalue pistää käyttöön tai panee täytäntöön tämän järjestelmän. Ja tietysti tässä tietysti on kiinnostava kysymys se, miten lain, mikä rooli lainsäätäjillä on tässä prosessissa ja mikä rooli on suurella yleisöllä. Yksi malleista on tämä institutionaalinen malli, jossa olisi tällainen sääntelyyhteistyön neuvosto, joka johtaisi tätä prosessia ja jonka alaisuudessa toimisi alakohtaisia komiteoita. Ja sitten tietysti kysymys kuuluu, kuka näissä komiteassa istuisi, vaan sääntelijät vai myös kaupan edustajat, ja miten tämä vaikuttaa tasapainoon, instituutioiden tasapainoon EUlla. Ja nyt sitten tulee pääviesti, nimittäin päähuolen aihe TTIPstä ei ehkä pitäisi olla se, joka viesti, missä on keskustelun keskustelunalaisuudessa nyt, vaan se, että TTIP on tällainen uusi hallintopuitteisto, jonka myötä lainsäädäntö ja sääntö, säännöntekoprosessi pitää avata uudelleen. Ja tämä tietysti johtaa siihen, että on tarvetta osallistumiselle ja poliittiselle valvonnalle. Eli siis jännitettä on olemassa sen välillä, että sääntelijät haluavat tehokkaan sopimuksen, mutta tietysti jännitettä on myös poliittisen valvonnan ja tämän tehokkuuden välillä. Mikä siis vaikuttaa näiden kahden osapuolen, osapuolen sääntelyautonomiaan, niin eli, eli tärkeää tässä on se, että jää oikeus päättää, haluaako tunnustaa ekvivalenssin, mutta sitten taas tämä sääntelyyhteistyö vaatii myös sitä, että tasapainotetaan demokraattinen valvonta ja tehokkuus. Kun ajattelemme tätä horisontaalista lukua, TTIPssä, niin pitää ajatella tällaista siltaa, joka pitää alusta lähtien rakentaa. Tämä silta yhdistäisi Atlantin molemmat puolet. Ja sääntelijät voivat käyttää tätä siltaa, mutta heidän ei ole pakko lähteä sillalle. And uh, the floor goes to professor uh, Fis- Kiitos. Seuraavaksi professori Fisan, joka on julkisoikeuden ja oikeusteorian professori Bielefeldin yliopistosta. Olkaa hyvä. Ehrenvoll, Sie mich ein... Paljon kiitoksia. On hienoa, että kutsutte minut tänne ja mielelläni tulen, tulinkin tänne vieraaksenne. Haluaisin ottaa esille neljä asiaa. Kaksi liittyy demokratiaan ja kaksi taas standardien sisältöön. Ensimmäinen asia, ihan lyhyesti, Yhdysvaltain demokraatit yrittävät ajaa sellaisen päätöksen läpi, että päätökset T-tipistä ja setasta tehtäisiin pienin muutoksen, eli parlamentti päättää yksittäisistä määräyksistä ja poikkeuksista. Ja jos tulkitsen tilanteen oikein, niin kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä näin ei yleensä tehdä. Eli parlamentti saa eteensä tämän sopimuksen, niin sitten sanotaan, että ota tai jätä, mutta yksityiskohtiin ei voida enää puuttua. Tämä yhdysvaltalainen malli tai Yhdysvaltain demokraattien lähestymistapa on mielenkiintoinen. Ehkäpä se antaa aihetta pohdintoihin. Sitten toinen asia – kun puhutaan sääntelyviranomaisesta tai TTIPin elimistä, niin siihen liittyen ei voida sanoa vielä juuta eikä jaata, koska mitään tekstejä ei ole pöydällä, mutta mehän voimme katsoa, mitä SETAN ympyröissä on neuvoteltu. SETAN osalta on neuvoteltu muun muassa siitä, niin kuin tästä kalvoltakin osittain oli jo nähtävissä, eli tietyillä aloilla on olemassa komiteoita, jotka vastaavat tullikysymyksistä, ympäristökysymyksistä ja ties mistä. Ja nämä komiteat ovat yhteiskomitean alaisuudessa toimivia toimijoita ja esittävät ehdotuksia, sääntelyehdotuksia alakohtaisesti. Ja nyt tärkein asia tämä yhteiskomitea tekisi osapuolille sitovia päätöksiä ja komiteasta löytyy sekä EUn että Kanadan edustajia silloin kun kyse on setasta, mutta sitten kun TTIPistä puhutaan, niin silloin edustajia tulisi EUsta ja Yhdysvalloista. No mihinkäs aiheeseen liittyen tämä yhteiskomitea voisi tehdä sitovia päätöksiä? Ne ovat aiheita, jotka mainitaan nimenomaisesti itse sopimuksessa. Eli sanotaan, että tämän asian tiimoilta yhteiskomitea on valtuutettu tekemään sitovia päätöksiä. Eräs kollegani on sitä mieltä, että tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteko-oikeus on siirretty kansalliselta EU-tasolta pois. Ja sitten heräkin kysymys demokratian liittyen, kuka valvoo, kuka vastaa, miten tämä on demokraattisesti ylipäätään legitimoitu päätös. Tietenkin asiaa voidaan katsoa myöskin siltä kannalta, että nämä päätöksenteko val, valtuudet liittyvät oikeastaan näihin perusperiaatteisiin. Eli yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että tulleihin liittyen sitä sun tätä, niin tekstihän on 1600 sivua pitkä. Eli silloin ei käytettäisi yleistä tullivapauslauseketta. Eli näin tämä asiakirjan kappalejako on rakennettu. Yksittäisiin kysymyksiin liittyen tämä yhteiskomitea voi tehdä sitovia päätöksiä. Eli ikään kuin lainsäädäntöön liittyen kansallisellakin tasolla tehdään, eli täytäntöön panosta vastaa eksekutiivi mutta kun katsotaan kansainvälisiä sopimuksia, niin tilanne on siinä mielessä erilainen, eli että päätöksiä ei voida enää peruuttaa. Eli jos Saksan liikenneasioista vastaava ministeri antaa uusia kansallisia määräyksiä, niin parlamentti voi sanoa, että tämä ei käy päinsä. Eli esimerkiksi nämä jättirekat, joista Saksassa keskustellaan kiivaasti, jos parlamentti ilmoittaa, että ei käy, niin silloin tieliikennelainsäädäntöä voidaan muuttaa ja se tarkoittaa sitä, että ministerin ehdotus raukeaa. Mutta T-tipissä tällainen muutosmahdollisuus ei ole tietenkään olemassa, ja tämä on demokratian näkökulmasta katsottuna ongelma ja melkoinen sellainen. Ja se voi vaikuttaa muun muassa standardeihin, sillä standarditkin voivat olla tällaisia yksittäisiä päätöksiä. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaksi osapuolta tekee päätöksen, eli yhtäältä Euroopan unioni ja toisaalta Kanadan hallitus tai Yhdysvaltain hallitus. Unionin edustajat ovat demokraattisesti legitimoituja eri tavoin, mutta jos taas Kanada tekee päätöksen, niin silloin legitimiteetti uupuu. Juridisesti katsottuna tämä on tärkeä seikka. Sitten toinen seikka. Ympäristö- ja määräykset ja standardit. Kun katsotaan TTIPin neuvottelumandaatia, niin siellä tietenkin sanotaan, että haluamme vaalia korkeaa kuluttajansuoja ympäristöstandardeja. Eli tämä on sitä normaalia diiba daapaa, jota voitaisiin myöskin johdatosa kappaleissa mainita. Mutta jos tarkemmin tekstiä lukee, niin siellä viitataan muun muassa sopimuksen artiklaan 20, mutta se voidaan ymmärtää vain ainoastaan, jos katsoo SPS toimia, eli terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyviä tekstejä. Neuvotteluissa, kuten täällä jo annettiin ymmärtää, niin vastakkain ovat kaksi filosofiaa. Yhtäältä meillä on Euroopassa kansalliset ja eurooppalaiset ennaltavarautumisen periaatteet, ja tämä taas tarkoittaa sitä, että jos ei olla varmoja sen suhteen, että onko joku tietty vartilainen olemassa, niin silti voin sanoa ennakoivasti, että tämä tekniikka tai tämä aine ja sen käyttö kielletään. Esimerkiksi geenimuuntelu tai säröitys ennalta varautumisen periaatteen nimissä tämä voidaan kieltää. Ja tehän tiedätte, mikä on tilanne Yhdysvalloissa, kun olemme keskustelleet ilmastokysymyksistä. Siellä ollaan aivan eri linjoilla. Eli jos tieteellisesti ei ole selkeää tietoa asiasta, niin tällaiset toimet on vain hyväksyttävä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että ympäristösuojelujärjestelmä olisi huonompi, se on vain erilainen. Eli yhdysvaltalaiset lähtevät vetämään köyttä toisesta päästä. Eli meillä on olemassa vas- toimiva vastuujärjestelmä sekä ympäristö- että puolella. Siellä voidaan hakea suurikin korvauksia, mutta se ei toimisi eurooppalaisella tasolla – kansallisella tasolla, eli sitä yritettiin käyttää, mutta se vaan ei toiminut. Ei ole ensimmäistäkään esimerkkiä tai ainakaan Saksasta löydy minkälaista tuomioistuimen päätöstä tähän asiaan liittyen. Ja jos nämä linkitetään toisissa nämä kaksi järjestelmää, eli käytetään vastuujärjestelmää ja unohdetaan ennalta varautumisen periaate, niin silloin törmätään melkoisiin ongelmiin. Jotkut voisivat tietenkin sanoa, että että eihän se minua haittaa, jos minä joudun maksamaan suuria mm, korvauksia, kun sitä ennen kuin joudun maksamaan näitä korvauksia, niin olen kyllä kärrännyt kaikki rahani jos Sveitsiin tileille piiloon. Mutta VTO-sopimuksessa sanotaan, että kaupan esteet voidaan kuluttajan suoja, ympäristösuoja ja terveydellisistä syistä ottaa käyttöön tietyissä määrin, mutta vain ainoastaan siinä tapauksessa, että tieteellisesti on selkeästi osoitettu, että nämä tuotteet, palvelut ja niin poispäin aiheuttavat vaaraa. Näin yhdysvaltalaiset siis. SPS viitataan T-tipissä ja mandaatissa, neuvottelumandaatissakin ja SETAssakin SPS viitataan. Siellä sanotaan, että SPS kuuluu SETA-sopimukseen täysimääräisesti, eli SPSn määräys artikla 2 sopii täysimääräisesti, tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Mutta tehän sanotte, että tämähän on joka tapauksessa jo muutenkin voimassa. Mutta meidän täytyy muistaa, että virheitä kannata toistaa. Ja VTO ei tältä osin toimi moitteettomasti. Eli jos haluamme, että teeti toimisi kitkattomasti, niin silloin voitaisiin puuttua tällaiseen vanhaan asiaan ja vanhaan ongelmaan, joka aiheuttaisi kyllä melkoisia ongelmia. Ja sitten demokratiaan ja standardeihin liittyvä Viimeinen asiakokonaisuus. Komissio on antanut toimilupa ehdotuksen käsiteltäväksi, jos olisi hyväksytty, niin se olisi tarkoittanut sitä, että vesihuolto, siitä tulee yksityinen homma, eli käytettäisiin kilpailutusta. Ja Right to Water-kampanja syntyi siltä pohjalta ja ensimmäinen kansalaisaloite se oli menestyksekäs kahdessakin mielessä, eli saatiin riittävästi allekirjoituksia eri maista, ja toisaalta komissio ilmoitti, että perumme koko hankkeen. No, no komissiota ei tunne, jos sanoo, että tämä olisi jäänyt tähän. Jos katsotaan SETA, niin tämä kansainvälinen kilpailutusvelvollisuus on edelleenkin olemassa, ja jos katsotaan nämä alat, joihin velvoite pätee, niin kyllähän sieltä tämä vesihuolto löytyy ja vesi, jätevesi huoltokysymykset, eli kaikki mikä liittyy veteen. Eli keittiön kautta asia otettiin taas mukaan. Eli demokraattinen liike oli olemassa, sanottiin, että ei haluta, ja nyt se otetaan taas käyttöön, mutta piilotellen, eli epämääräisin sanallisin kiemuroin tämä on sitten ilmaistu. Ja sitten toinen asia. Kun puhutaan kilpailutuksesta, niin tietenkin aina täytyy käyttää sitä edullisinta vaihtoehtoa. Silloin kun puhutaan kuluttajan suojasta, ympäristösuojasta ja muista asioista, niin ne ovat eurooppalaisia aiheita ja silloin katsotaan jo kansainvälisen näyttämön suuntaan. Eli silloin muita sopimuksia ei tarvitse huomioida. Jos katsotaan asiaa nyt standardien nä- näkökulmasta katsottuna, jotka on hyväksytty eurooppalaisella, kansallisella ja alueellisella tasolla, niin nyt niihin vedoten voidaankin vedota ja sanoa, että näitä määräyksiä ei tarvitse TTIPin soveltamisen aikana käyttää. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Ja nyt puheenvuoron saa Erik Jonart, joka on Euroopan autovalmistajien liiton pääsihteeri. Olkaa hyvä. Thanks. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että minulla on mahdollisuus kertoa teille tällainen tapauskohtainen tutkimus siitä, mitä TTIP merkitsisi autoteollisuudelle. Järjestelmä edustamme 15 Euroopan johtavaa valmistajaa, jolla on tuotanto Euroopassa. Halusin viitata muutamaan tosiasiaan ja lukuun, sillä loppujen lopuksi se, miksi me niin kovasti puhumme TTIPistä, on se, että me uskomme, että on tärkeää, ei pelkästään teollisuudellemme, vaan myös työpaikkojen luonnelle. Tällä hetkellä teollisuutemme tarjoaa työpaikkaa 12,7 miljoonalle ihmiselle. Ja meidän toimialamme Euroopassa pääasiallisesti on vientiala. Me tuotamme enemmän kuin mitä myymme Euroopassa. Se merkitsee sitä, että TTIP on meidän mahdollisuus viedä vielä enemmänkin. Ja tekemällä näin voimme luoda vielä enemmän mahdollisuuksia työpaikoille täällä Euroopassa. Tällä hetkellä meidän toimialamme edustaa kaupassa 95,1 miljardia euroa. Jos katsotaan vientiä Euroopasta USAhan, niin vuositasolla ollaan lähellä miljoonaa yksikköä. Kun katsotaan maahan tuontia Yhdysvalloista Eurooppaan, puhutaan noin 200 000 autosta. Eli tällä hetkellä viedään enemmän kuin maahan tuodaan. TTIPissä olemme lyöneet hyttyt yhteen Yhdysvaltain vastapuolen kanssa – eli AAPCn ja kanssa, joka edustaa autoteollisuutta USA. Ja olemme täysin sama, se on samankaltaisella kannalla kuin mekin tästä vapakauppasopimusneuvottelusta. Me pyrimme kattavaan sopimukseen, ei pelkästään tarifipoistoon, vaan meidän mielestämme tämä on nyt on kerran tällainen ainutlaatuinen mahdollisuus puuttua tulen ulkopuolisen kauppan esteisiin yhdellä ainoalla iskulla. Ymmärrämme kyllä, että tässä on kyseessä monimutkainen asia, mutta erottelemme selkeästi sen, mitä tulee odottaa olemassa olevista säännöksistä suhteessa siihen, mitä tulevaisuuden kannalta voidaan odottaa. Olemassa olevat asetukset, komissio jo viittasikin tähän, kun se puhui tästä työkalupakista. Me pyrimme vastavuoroiseen EU- ja Yhdysvaltojen lainsäädännön tunnustamiseen ja samalla ymmärrämme, että tämä tehtävä edessämme on aivan valtava. Siitä syystä olemme keskittäneet keskustelumme pelkästään koskemaan turvallisuusnäkökohtien ekvivalenssia jos sitä tehtäisiin kaikkialla, niin se olisi ihan mahdotonta. Eli olemme valinneet tässä pelkästään turvallisuusnäkökohdat ja nimenomaan henkilöautot. Kun puhutaan sitten kuorma-autoista, niiden kohdalla viedään vain moottoreita ja tuodaan moottoreita, ajoneuvoja ei. Silloin keskitytään vastavuoroiseen päästöstandardejen tunnistamiseen. Ja tulevissa asetuksissa sitten pyrkisimme harmonisointiin. Kun katsotaan tämänhetkisiä eroja, ja palataan siihen, mitä yksi ensimmäistä puhujista sanoi, kun puhuttiin mistä ja mitä kysymyksistä, keskitytään siihen, miten, mikä on erona siitä, millä tavalla meidän sektoreidamme säännellään. Euroopassa meillä on tyyppihyväksyntä, homologointi, eli voi myydä vain sellaisia ajoneuvoja, kunhan ne on alun perin tyyppi hyväksytty kansallisten viranomaisten toimista niin, että ne noudattavat olemassa olevia säädöksiä. Yhdysvalloissa, kun keskitytään turvallisuuteen, kysymys on itsesertifiointijärjestelmästä. Valmistajilla on velvollisuus sertifioida, että ne noudattavat säännöksiä ja sitten näitä voidaan tarkastella ja tarkistaa sattumanvaraisesti. En nyt mene sen yksityiskohtaisemmin tähän taulukkoon, mutta te saatte nämä itsellennekin, voitte sitten verrata niitä yksityiskohtaisesti. Kun katsotaan sitten tätä mitä puolta, mitä nämä säännökset ovat, jos katsotaan Eurooppaa, toimialamme, säädellään pääasiassa maailmanlaajuisten teknisten säännösten toimesta ja toisaalta YK säännösten, kuten myöskin EUn säännösten nojalla – Yhdysvalloissa maailmanlaajuiset tekniset säännökset ja toisaalta, kun tässä puhutaan turvallisuudesta, niin meillä on nämä turvallisuussäännökset, jotka niitä on asettanut. Katsotaan nämä säännöstyypit askel askeleelta. Tässä on yhteenveto siitä, mitä joudumme noudattamaan Euroopassa, eli ensinnäkin sellaiset säännökset, jotka on hyväksytty YKssa. Sitä äh, hallinnoidaan Genevestä käsin. VP29 on tämän ryhmän nimi, jossa 58 maata on jäsenenä, mukaan lukien EU-maat, mutta se ei sisällä Yhdysvaltoja. Siellä käsitellään hyvin laaja-alaisesti erilaisia standardeja, valaistusympäristö, standardit, kolaritoimivuus, työ, turva, vyöt ja niin edelleen. Eli tässä on kysymys erittäin edistyneistä YK-säädöksistä. Niitä on noin 128 sääntöä, jotka säätelevät meidän toimialamme. Sitten on EU-spesifit säännökset, jotka koskevat yleistä turvallisuutta ja esimerkiksi jalankulkijoiden turvallisuutta, painoa ja ul- mittasuhteita. Sitten tekniset säännökset, jotka hyväksytään 98 sopimusten puitteissa, jotka koskevat YK teknisiä säännöksiä. Ne soveltuvat osittain Yhdysvalloissa, osittain Euroopassa. Yhdysvaltain puolella sitten on myöskin nämä turvallisuusstandardit, jotka NITSA hyväksyy, joka on tällainen sääntelyviranomainen Yhdysvaltain liikenneministeriön alainen joka vastaa siis kongressille tästä toiminnastaan. Näitä säännöksiä sovelletaan ja niiden muassa on tämä itse sertifioinnin käsite myöskin käytössä. Jälleen kerran eroja, mutta molemmat sääntelykehykset tarjoavat erittäin korkean turvallisuustason. Siitä huolimatta nämä sääntelyerot vaativat sitä, että valmistajat joutuvat luomaan erilaisen Ähm, suunnittelun. Esimerkiksi äh, koloritapauksia varten e- e- erilaiset peilit, erilaiset valot. On eroja, jotka eivät kuitenkaan välttämättä johda lisääntyneeseen turvallisuuteen. Ja päätelmänä meidän jäseniltämme, jotka toimivat molemmilla puolen valtamerta, on se, että kaksiin erilaisiin säännöksiin vastaaminen nostaa kuluja. Kumpikaan säännösryhmittymä ei ole sen tehokkaampi, ne ovat vain erilaisia. Olemassa olevien säännösten harmonisointi on ehdottoman haastavaa, koska otetaan huomioon se, että itse säännökset ovat erilaisia. Toimialalla on tätä kokeiltu jo aikaisemmin. Transatlanttisen dialogin puitteissa, mutta me emme siinä onnistuneet. Meidän tulisi oppia virheistämme. Ja tästä, tämän näemme ratkaisuna olemassa oleville säännöksille. Siitä syystä niiden kannattaisi mennä tätä ekvivalenssitietä eteenpäin. Olemme siis sitä mieltä, että EU ja Yhdysvaltain säännökset saavuttavat yhtä korkean turvallisuustason ja se on mahdollista saavuttaa vähentämättä näiden säännösten tiukkuutta. Siis tämä koskee henkilöautoja, jos puhutaan kaupallisista ajoneuvoista, esimerkiksi kuorma-autoista, niin silloin täytyy keskittyä nimenomaan päästörajoihin, joita Yhdysvalloissa kutsutaan APA 10 ja Euroopassa Euro 6, 6 luokitukseksi. Ja se, missä saadaan tätä tieteellistä tietoa tämän pohjalle, kansainvälinen puhtaan liikenteen neuvostos arvioi näitä standardeja ja sanoi, että standardit ovat erittäin vahvat, tiukat ja toiminnallisesti samankaltaiset kuin, ja saavuttavat samat tavoitteet kuin meidänkin säännöksemme. Eli olemme siinä tilanteessa, että keräämme tietoa jäseniltämme, jotta voimme todellakin sitten päästä tähän tulokseen, että molemmat standardit johtavat samankaltaiseen lopputulokseen. No millä tavalla ollaan mukana sitten näissä neuvotteluissa? Olisi ihan helppoa meille teollisuuden alana sanoa, että tätä me haluamme ja te hoitakaa homma. Asia on vaikea. Ja siitä syystä sovimme siitä, että investoidaan joihinkin tutkimuksiin ja joka kerta kun meillä on sidosryhmäkokouksia neuvottelukierroksen aikana, esitämme päivityksiä kaikille, myös sidosryhmille. Kaksi tutkimusta on käynnissä. Yksi on tekninen sellainen Michiganin yliopiston tekemä tutkimus. Ruotsalaisen yliopiston tekemä tutkimus. Siinä arvioidaan koloritietoja sekä Euroopasta että Yhdysvalloista. Tällä hetkellä olemme tutkimassa tämän tutkimuksen loppuosaa ja tulokset pitäisi olla saatavilla pian. Hyvin usein saamme myöskin tietoa siitä, mitkä ovat tämän lähestymistavan taloudelliset kulut. Me katsomme, mitä mahdollisia hyötyjä meidän teollisuutemme saisi, jos TTIPissä saataisiin tällainen säännöksellinen lähestyminen aikaiseksi. Kaikkein hienoin tilaisuus meillä on nimenomaan tässä sään tyttöjen lähestymisestä. Jos katsotaan näitä eroja tänä päivänä, tulen ulkopuoliset kaupanesteet molemmilla maailmanaloilla on Yhdistyneen kuningaskunnan instituutin arvioimena niiden vastaavuus on noin 26 prosenttia tariffina. Jos ne poistettaisiin, niin valtavat säästöt saataisiin aikaiseksi ja tariffien poistaminen viennin ja kohdalla ja tämä 25 prosenttia olemassa olevista tulee ulkopuolista kaupan esteistä ja saattaisi johtaa jopa 100 prosentin nousuun viennissä Yhdysvaltoihin. Tarifit säästöt valtavia, mutta kaikkein suurin hyöty olisi tästä sääntöjen lähentämisestä. Siitä syystä me pyrimme kattamaan sopimukseen, jonka pitäisi sisältää myöskin sääntöjen lähentäminen. Ja yhteenvetona, hyvä puheenjohtaja, me pidämme T-tyyppiä mahdollisuutena rikkoa näitä sääntelyrajoja olemassa olevilla säännöillä. Ja selkeästikään emme halua tässä laskea mitään eh, standardejamme. Siitä syystä sanomme, että meidän täytyy luoda vastavuoroinen olemassa olevien turvallisuussääntöjen ekvivalenssi ja tulevaisuudessa pyrkiä harmonisointiin. Olkaa tietoisia siitä, että autokauppa tänä päivänä vastaa 10 prosentista koko EUn ja Yhdysvaltojen välisestä kaupasta. Eli potentiaali molemmille, molempien alueen talouksille olisi valtava. Se vahvistaisi sekä EUn että Yhdysvaltain roolia maailmanlaajuisena autoalan standardien edelläkävijöinä – meidän täytyy mielestämme olla mukana. Meillä tässä on mahdollisuus meidän mielestämme koko Euroopalle, työpaikoille, kasvulle. Ja siitä syystä haluamme kiittää teitä tästä mahdollisuudesta tarjota tämä näkemys teille ja olemme edelleenkin jatkossa käytettävissä. now... Kiitos. Ja nyt voimme ottaa kysymyksiä jäseniltä. Ensiksi Rova Keller. Thank you. Uh... No, sehän kävikin nopeasti. Kiitos paljon puhujilla. Minulla ei ole paljon kysymyksiä. Haluaisin vain komission edustajalta tietää, mitä hän on mieltä alustajien mainitsemista ongelmista ja sanoitte, että sääntelyyhteistyö ei toimi niin tai näin, mutta miten se sitten toimii? Edistääkö se harminen, vai mutta tässä ei ole kyse toimista. Mitä, mitä konkreettisia toimia tässä on tullut? Ja entä sitten, mitä olette mieltä tästä niin sanotusta elävästä sopimuksesta, sillä tästä on huolta jos me teemme sellaisen sopimuksen, sillä ei ole puoltakaan sisällöstä, suurin osa sisällöstä tulee jälkikäteen mukaan. Komissiohan sanoi, että suurin osa hyödystä tulee tästä sääntelyyhteistyöstä. Miten siis haluatte taata tämän hyödyn realisoitumisen? Kiitos. Seuraavaksi herra Scholz. No, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kysyä komissiolta ihan konkreettisen kysymyksen. Mehän tiedämme, että mitä tähän sääntelyyhteistyöhön tulee, niin siihen pitäisi lisätä ennalta ennakkovaroitusjärjestelmä. Eli molemmat osapuolet ilmoittavat tulevista lainsäädäntöjärjestelmistä. Ja nyt kysyisikin komissiolta, miten te suhtaudutte tähän, sillä tähän liittyy seuraavakin kysymys, eli kuka sääntöjä laatii? Eli investoijat, yritykset, sopia osapuolena vaiko parlamentaariset tahot, sääntelijät, jotka määrittelevät sääntelyalan yhteistyöhön. Eli jotka ajavat äh, näitä niin sanottuja yhteiskunnan yhteisiä etuja. Kiitos Le Breton. Seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Avant tout... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan kiittää Andras Fisania tästä erittäin valaisevasta esityksestä, joka vahvisti omat käsitykseni SETAn ja TTIPn vaarallisuudesta. Minulla on kaksi kysymystä komission edustajalle. Hän pyrki vakuuttamaan meitä, miten tärkeää on sääntelyn harmonisointi. Hän selitti sitä, että TTIP ei ole niin vaarallinen ollenkaan kuin luullaan, ja että hän esitti meille esimerkkejä harmonisoinnista, esimerkkejä, joita myös tässä äh, autoteollisuuden edustaja esitti. Ensimmäinen kysymys. Mikä on se toimiala, joka myös harmonisoitaisiin TTIPn puitteissa muu kuin autolla? Ja sitten tämä alkuperän äh, merkinnän suoje, suojeleminen, se kuuluu näihin neuvotteluihin. Se osoittaa, että komission pitää todellakin neuvotella siitä TTIPssä ja voisiko komission edustaja vakuuttaa meille sen, että eurooppalaiset alkuperämerkintöjen suojelukäytännöt jäävät edelleenkin voimaan? Seuraavaksi herra Foss. Kiitos. Yksi kysymys komission edustajalle herra Pinningille ja kaksi herra Fisanille, Herra Pinningille ensinnäkin Tänään suuressa saksalaisessa lehdessä oli juttua siitä, että amerikkalaiset saisivat jonkinlaista yhteispäätösvaltaa päätöksistä. Mikä tässä on tausta? Ja sitten herra Fisanille kaksi kysymystä. Viittasitte vto ja GATSiin ja olitte kriittinen tämän suhteen. Ö, Minun tietääkseni tämä on pätevää lainsäädäntöä, jota sovelletaan jäsenvaltioissakin osittain, joten minusta minä en näe tätä niin kriittisesti. Ja sitten vesiasiasta, jonka esitette skandaalina, tämähän pätee vain silloin, kun kunta on päättänyt vesihuollon yksityistää, ja vasta silloin käydään tämä tarjouskilpailu. Mutta jos kunta ei päätä tehdä näin, jos haluaa siis, jos haluaa siis pitää tämän kunnallisessa pu, ö, puitteissa, niin silloin tämä asia ei tuo, päde ollenkaan. Kiitos. Vielä lisäys Rova Kelleriltä. The same, uh, niin, siitä mistä Foskin puhui, Samaisessa lehtiartiklissa todettiin, että tämä vaikuttaisi myöskin hajautettuun tasoon, eli tietoa pitäisi välittää ja he kuuluisivat ties mihin, ja en oikein ymmärrä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Eli onko kyse tämä jäsenvaltioiden joku hallinnollinen taso? Uh, Pyydän anteeksi, en näe teidän nimeänne. Voisitteko, ai Rodriguez, Rodriguez, voisitteko esittää lyhyesti kysymyksen? Gracias, eh, señor presidente. Siento que... Kiitoksia, puheenjohtaja. Valitan joudun käymään väl, ulkona het, välillä ja mm, en päässyt kuulemaan koko keskustelua, joka varmasti oli aivan hieno. Muutama kohta ja muutama käytännön kysymys. Me olemme puhuneet ongelmista, jotka vaikuttavat kauppaan, tasapainoon ja olemme puhuneet tullien ulkopuolista kaupan esteistä, sääntelyesteistä, teknisistä ja hallinnollista esteistä. Käsittääkseni monet parlamentin jäsenet tässä valiokunnassa, niin kansainvälisen kaupan komiteassa, valiokunnassa ja muissa tekevät voimakkaasti työtä, että näiden esteiden ylipäästäisiin. Olen kovin luottavainen sen suhteen, että että näiden sääntelyesteiden suhteen saattaisiin edistystä aikaiseksi. Kysymykseni on, että onko mahdollista vastata näihin odotuksiin vai onko todennäköistä, että se luo vain lisää turhautumista? Toinen kysymykseni on se, että haluaisin tietää, mikä käsityksenne on näkemyksistä työmarkkinaa säännöksistä. Onko mahdollista saada aikaiseksi sopimus, jonka avulla varmistetaan, että näitä standardeja ei madalleta? Ja olisiko mahdollista myös katsoa tulevaisuuden näissä kysymyksissä, kun kysymys on esteistä? Uh, Kiitos. Nyt alustajilla on mahdollisuus puhua. Sanoisin noin puolitoista minuuttia teoriassa. No ei vainiskaan. Haluaisin vain pyytää puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Uh, thank you, Mr. Chairman. I'm afraid that the quality... Kiitos puheenjohtaja. Vastauksen laatu liittyy aivan olennaisesti puheaikaan. Jos sen, että halua nyt aivan yleistettyä vastauksia, niin minun täytyy käyttää aikaa tämä sääntelyyhteistyöelin ensinnäkin valvoisi sopimuksen säännösten soveltamista ja valvoisi sääntelijöiden yhteistyötä ja määrittelisi sääntelijöiden yhteistyön niin, että sääntelijät näkisivät, miss, millä aloilla voidaan tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Ja näin voitaisiin tunnistaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tai tunnistaa alueita, joissa, joissa, joilla säännöstä voidaan tehdä yhteensopivampia. Ja sitten huolenaiheet sään, sääntely asioissa. Tässä on kyse sellaista foorumista, joka ei ole, joka on sellainen, äh, jota kuullaan, mutta se ei tee päätöksiä. Entä sitten alakohtaiset säännöt? Meille tulee olemaan uusia yhteistyön muotoja, ja yhteistyön muodot pitää tulevaisissa, tulevissa säännöksissä määritellä. En tiedä, miten tämä tehdään, mutta EU-sopimusten mukaan tähän on monia mahdollisuuksia. Joka tapauksessa uudissa, uusissa yhteistyön muodoissa pitää käyttää kuulemismenettelyä, eli pitää kuulla lainsääntäviä, lainsääntäviä tahoja, jotka vastaavat sääntelyasioista. Eli tässä ei ole kyse mistään hämärästä tahosta, joka tekisi yksin sääntelyasioista päätöksiä. Ja sitten esimerkkeistä eri aloilta, esimerkiksi lääkealalta voitaisiin puhua siitä, että laitoksia, laitosten, siis sekä lääkeaine- että lääkelaitelaitosten tarkastuksia vastavuorossa tunnistettaisiin. Ja näin voitaisiin myös sopia aineiden teknisistä arvioinnista, voitaisiin vaihtaa tietoja ja näin olisi vähemmän tarvetta hakijoille tehdä kaksi eri hakemusta. Tämä on yksi esimerkkejä, esimerkkejä muitakin, mutta minulla ei ole tässä nyt aikaa. Ja sitten suojattu alkuperämerkintä ei ole kysymys, ei tule kysymyksenkään, että EU muuttaisi jotain tällä alalla. Kuten mainitsin, ei ole päätöksentekovaltaa olemassa tässä millään taholla. Joka osapuolet voivat keskenään sopia suorista vaikutuksista, mutta uusia sääntöjä ei tule TTIP-tahoilta. Olen sitä mieltä, että juuri tämän takia kaikki, josta päätetään TTIPssä, se pitää olla demokraattisen kontrollin alaisuudessa. Ei saa syntyä minkäänlaista demokratiavajetta. Ja lisäksi VTO on säännöt ja terveys- ja kasvinsuojelutoimet. No, TTIPssä periaatteet pätevät ja VTOlla on jo tällä hetkellä tällaisia velvoitteita käytössä. Sitten julkislaitokset mainittiin myös. Tässä puhutaan sellaisista aloista, joilla on jo avoimuutta kilpailulle ja EUlla on jo velvollisuuksia nykyisissä julkishankintojen säännöissä myös julkislaitosten suhteen. Eli julkisia palveluita ei tässä mitenkään heikennetä. Ja sitten tämä ää, ei keskitetty taso, tämä on keskustelun alaisuudessa me puhumme siis keskitetystä liittovaltion ja EU-tasosta ja läpinäkyvyydestä, suunnittelusta ja sidosryhmien kuulumista pitää tulla tarkat säännöt, mutta tämä on vielä keskustelun laisuudessa, joten palaan tähän myöhemmin. Ja vielä lopuksi näistä odotuksista. No, haasteet ovat valtavat, sillä me tiedämme, mitä vaati luoda sisämarkkinat EU:ssa ja meidän pitää toisaalta olla kunnianhimoisia, mutta toisaalta myös olla realistisia odotuksissamme. Tämä rakennelman rakentaminen kestää kauan. Työoikeudet eivät mitenkään, tämä ei vaikuta niihin mitenkään. Ja lisäksi tähän tulee tietysti ennakkovaroitusjärjestelmä, joka estää uusien esteiden luomisen. Toinen osapuoli siis tietää, jos on tulossa mahdollisia esteitä ja silloin käydään näkemysten vaihtoa asiasta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Haluaisivatko muut alustajat vastata kysymyksiin? Briefly address the first... Kiitoksia. Haluan lyhyesti vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen, jonka VOS esitti joka koskee sitä, haluaisiko Yhdysvallat verrata YKssa lainsäädäntöprosessin puuttumiseen. Kyllä tämä on, vastaus on kyllä, aivan kuten EU haluaisi myöskin sanoa sanottavansa Yhdysvaltojen prosessiin. Molemmat sidosryhmät puhuvat ja puuttuvat toistensa järjestelmiin. TTIPissä pelkästään muodollistetaan tällainen prosessi. Tämä on vastaan myös Kellerin esittämään ensimmäisen kysymyksen, kun hän kysyy, missä tämä toiminta tapahtuu. Sääntelystä vastaava neuvosto myöskin voi siihen puuttua, mutta se on enemmänkin valvontaviranomainen. Haluaisin sitä syystä erotella uuden lainsäädännön, jossa mahdollisesti sitten tulee, tulee toisenlainen järjestelmä käyttöön, jossa olisi tällainen – sitoumus puhua toinen toisen kanssa. Mutta olemassa olevassa sääntelyssä tietysti osa kuuluu sitten sidosryhmille. No kannattaisi katsoa sitä ja puhua siitä, että onko meillä yhteistä tietopohjaa ja voidaanko sen pohjalta aloittaa lainsäädäntöprosessi rinnakkain. Ja, professor Fisan. Ja, ich habe drei... Professori Fisan. Niin, minulle esitettiin kolme kysymystä niin ei yksityistäminen ole tarpeen, jos puhutaan tästä äh, tarjouskilpailukysymyksestä. Kyse on aina siitä sen hetkisestä tilanteesta. Kyse voi olla yhdyskunnista tai kaupungin omistamista, mutta muodollisesti yksityistetyistä äh, yrityksistä. Ja niin kuin SPS-sopimuksessakin sanotaan, asia on olemassa, mutta sitä ei sen kummemmin sovelleta, mutta meidän täytyy pohtia sitä, että kun TTIP-sopimus otetaan käyttöön, niin ehkäpä tämäkin äh, asia tulee uudemman kerran esille. E-, Eurooppa-sopimus käy, on löytynyt vastaavanlaisia esimerkkejä tarjolla, että vuosikymmenten jälkeen asiat tulevat esille ja näin pahimmassa tapauksessa voi käydä myöskin tietipin osalta. Ja mitä tulee sitten harmonisointiin ja sopimuksiin ja sitovaan lainsäädäntöön, niin kuin kollega Solts kysyi. Niin kauan kuin ehdotuksia tehdään ja parlamentit päättävät, niin juridisesti tässä ei ole mitään ongelmia. Jokainen voi tietenkin ehdottaa mitä haluaa, mutta sitten herää kysymys siitä, että minkälaisia käytännön sitoumuksia tästä syntyy. Mitä parlamentti voi enää tehdä, jos aikaisemmin tällainen tärkeä taho, komitea on tehnyt sopimuksen? Sitten herää kysymys, että onko kyse tällaisesta demokraattisesti legitiimistä päätöksestä, mutta se on taas ihan erillinen kysymys kuin tähän liittyvä juridinen seikka. Kiitoksia. To comment Kiitos. Haluaisiko herra Jonaet myös kommentoida? As we are racing towards the end of the meeting. Nyt äh, kokouksen loppu tässä lähenee, joten en kommentoi tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos myös minun puolestani nyt sitten loppupuheenvuorosta. Haluaisin, että Alex Foss käyttää puheenvuoron, sillä hän on esittelijä juri valiokunnassa koskien parlamentin suosituksia TTIP-neuvotteluja varten. Herra Foss, olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin yritän hoitaa tämän mahdollisimman nopeasti. Ensinnäkin täytyy sanoa, että ISDS on tietenkin suuren yleisön joukossa hyvin kuistanalainen, mutta täällä kuulemisessa me olemme kuulleet, että investointisuoja on tarpeen ja tämä on normaali väline kauppasuhteissa kansainvälisesti ja tämä on myös EUn etujen mukaista. Tällä on tarkoitus mielivaltaisuus sulkea pois näistä asioista. On siis tärkeää, miten sijoittajia voidaan suojella ja miten välimiesoikeudet toimivat. Mehän kuulimme, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ehkä voisi yhteenvedonomaisesti sanoa, että käytännön toteutuksessa on erilaisia ongelmia näissä vaihtoehdoissa ja osittain nämä vaihtoehdot eivät ole realistisia eivätkä myöskään vastaa kaikkien etuja. Siksi minun vaikutelmani on, että tämän astinen malli on sellainen, että sitä pitäisi hieman parantaa ja sopeuttaa, te, tuoda se ajan tasalle. Olemme kuulleet eri vaihtoehtoja sovittelusta, pysyvästä tuomioistuimesta ja sitten myös menettelykysymyksistä muun muassa kaiken kaikkiaan. Tässä kaikessa vaikuttaa olevan tärkeää se, että nyt on aika näitä sijoittajien ja valtion välisen riidanratkaisun rakenteita määritellä, miltä ne sitten näyttävätkin loppujen lopuksi, mutta tähän tarvitaan nyt jäsentelemistä ja välimiesoikeudet vaikuttavat olevan tarpeellisia, tai ainakin ne ovat yksi tie, miten riitoja voidaan ratkaista tässä ei vaikuta olevan ainakaan ratkaisu se, että riitojen ratkaisulle ei olisi mitään tällaista rakennetta. Ja varmasti neuvottelukumppanit ja komissio tämän ratkaisevat. Rakenne on tässä tärkeä sana, sillä se myös tuo avoimuutta ja luo mahdollisuuksia kaikille osallistua prosessiin. Uh, thank you. Kiitos herra Foss. Näiden kahden valiokunnan puolesta ja niiden puheenjohtajien puolesta haluaisin kiittää kunnioitettuja vieraitamme puhujia näistä kaikista alustuksista ja kiitos kaikkia osallistumisesta. Kuuleminen päättyy.